kokoonpanoa, niin kuin se on päätetty, että K.R. Kamal hänen tilalle tulee Daniel Hannen. Tämä tarkoittaa sitten, että K.R. Kamal, joka on neljäs varapuheenjohtaja, niin meidän pitää äänestää hänen tilallenikin uusi varapuheenjohtaja. Ja tämä menettelytapakeskustelu ja käydään kohta ja kuuntelemme myöskin edustajien mielipiteitä. Ol, teillä on puheenvuoropyyntö, olkaa hyvä. Puheenjohtaja työjärjestyspuheenvuoroa. En nyt ihan ymmärtänyt äsken, mitä ehdotatte. Siis herra Kamal, Kamal, niin? Herra Kamal jättää valiokuntamme ja näin ollen myös sen varapuheenjohtajuuden, ja te ehdotatte meille, että toinen henkilö valitaan hänen paikalleen. Näinkö te ehdotatte? Ymmärsinkö oikein? Ja kyseessä on siis herra Hänän, joka hänkään ei ole paikallaan puheenjohtajaa. Eiköhän nyt voitaisi pyytää kuitenkin eh, herra Hanan paikalle ja äänestetään sitten hänen <laughs> mahdollisesta varapuheenjohtajuudestaan. Minun mielestäni valiokuntaan ei voida valita tällaisiin merkittäviin tehtäviin, kuten varapuheenjohtajaksi henkilöitä, jotka eivät edes tule paikalle. Joten minun poliittinen ryhmäni ei ole valmis äänestämään henkilöstä, joka ei ole paikalla. que el señor que está herra Duff, tässä varmaan on ihan samaa mieltä. Mendes de Vigo, io non... Edustaja Mendes de Vigo, En nyt ole tätä äänestetään vielä, vaan halusin vain todeta, että esityslistalla on tämä. En sanonut vielä sanaa, sanaa äänestää vielä käyttänyt tässä. Totesin vain pelkästään, että esityslistaa on muutettu, koska esityslistalla pitää laittaa myös neljännen varapuheenjohtajan äänestys mukaan. Kysynkin, että onko se mahdollista Tämä alkuperäinen esityslista, ehdotus, joka meillä oli, ja siinä katsottiin pelkästään vain laki, laki joka liittyy äänestyksiin. Ja, ja sitten artikla 36, sen muuttaneen myöskin. Nämä olivat tässä aika alun perin mukana. Ja nyt pyydämme tähän, että laittaisiin myös mukaan neljännen varapuheenjohtajan valinta. Jos me voidaan hyväksyä tässä muodossa. No näin sitten olemme hyväksyneet esityslistan. Ja haluaisin vielä muistuttaa, ollaan vielä tässä puheenjohtajailmoituksessa kohdassa kaksi siis, että koordinaattorien kokouksessa ensimmäinen helmikuuta puhuttiin myöskin sitä, kuinka voidaan muuttaa esityden nimiä vielä täällä, ja EPP on valinnut budjettimenettelyä 2012 oma edustajansa ja sitten toimijoiden väliseen sopimukseen liittyen, jossa katsotaan juuri budjettiasioita, joka annettiin alun perin minulle, niin tämä annotaan sitten varapuheenjohtajalle taas Koskille, joka oli jo paikalla täällä, mutta kuitenkin näin päätettiin siellä kokouksessa. Haluaisin muistuttaa vielä näistä, siis ilmoituksista on vielä kerrankin kyse, puheenjohtajan ilmoituksista. Se, mikä puhuttiin jo täällä suljetuin ovin että kun me puhuimme eurooppalaisesta ihmisoikeusasiakirjasta, Täällä muutama teistäkin oli paikalla kyllä. Tuskin minun tarvitsee paljon tästä kertoa, mutta voi kertoa vain, että hyväksyntämenettely, se tullaan noin, noin, noin kahden kokouksen välillä sitten siinä maalis-toukokuussa. Ja myöskin päätti myöskin hyväksyä sellainen elin, joka edustaa meitä sitten Euroopan parlamenttia Euroopan neuvostossa. Ja puheenjohtajakokous on myöskin antanut myöskin edustaja Orreerolle toi valtuuden edustaa tätä valiokuntaa ja minua näissä, ja minä, minulle myöskin oikein edustaa näissä neuvotteluissa meitä. Ja tällä tavoin meidän pitäisi ottaa myöskin muiskin muista ryhmistä edustajia tähän mukaan. Ne Correiro mainittiinkin täällä jo. Meidän pitäisi myöskin ottaisi myöskin muitakin tähän mukaan, että tämä ryhmä voisi ottaa piakkoin työnsä. Meidän pitäisi sitten maaliskuussa ja kokoontua ja sitten toukokuussa pitäisi olla, mm, olla jo asiat pitkällä. Tässä minun ilmoitukset. Mennään sitten kolmanteen kohtaan. Eli hyväksyttiin tämä, lisättiin tämän esityslistaan neljännen varapuheenjohtajan valinta, koska edustaja Kameal, hänen tilalle on tullut edustaja Hammal. Ja ehdotamme tähän edustaja Foxia, joka on paikalla. Mutta onko muita ehdotuksia, ehdokkaita? Olkaa hyvä. No, señor presidente, con mucho gusto. Puheenjohtaja, olemme hyvin kiitollisia kollega Foxille siitä, että hän, joka aina sitä paitsi on kokouksissamme läsnä, on myös äh, valmis äh, varapuheenjohtajan tehtävän ottamaan äh, kontolleen ja tuemme mielellämme hänen ehdokkuuttaan. Se non ci sono altri interventi. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, niin odotamme tuomme todeta että edustaja Fox on hyväksytty neljänneksi varapuheenjohtajaksi ilman vastaääniä. Joten näin onnittelut edustaja Foxille. Mennään sitten tähän tärkeimpään asiaan tänään, joka on seutomuksen 36 artiklan muuttaminen. Ecco, chiedo, do la parola al collega Verostat che l'ha chiesta. Edustaja Perusta, olkaa hyvä. Monsieur le Président, je m'excuse de... Äh, hyvä puheenjohtaja, anteeksi, että pyydän heti puheenvuoroani, mutta minulla on puheenjohtajien kokous hetken päästä äh, Trishen kanssa samoista kysymyksistä. Ja toivoisin, että tulevaisuudessa järjestettäisiin esityslista paremmin. Tämä ei tietysti liity tähän valiokunnan kokoukseen, mutta että se järjestettäisiin paremmin, jotta voimme osallistua näihin kahteen kokoukseen. Eli tämä perussopimuksen muuttaminen on esityslistalla seuraavassakin kokouksessa. Ja sitten on tietysti esittelijöiden välinen kokous tästä sopimuksen muuttamisesta. Eli meidän olemme ainakin mukana kahdessa eri kokouksessa, jotka pidetään melkein samaan aikaan. Eli en tiedä, olisiko mahdollista, mutta olisi kuitenkin hyvä, jos tämä järjestettäisiin paremmin. Tämä on melkein mahdollista osallistua kunnolla näihin molempiin kokouksiin. Eli kysyisin, että tämä asia otettaisiin huomioon, koska keskustelu on jo alkanut. Ja edellisessä kokouksessa puhuttiin ja tästä puhutaan myös seuraavien viikkojen aikana. Minulla on ollut mahdollisuus puhua tästä herra Brokin kanssa ja Gualtierin kanssa ja olisi mahdollista jatkaa tätä keskustelua täällä meidän valiokunnassamme. Jos sallitte herra puheenjohtaja, haluaisin aloittaa ihan aluksi sanomalla oman kantani. Kaksi tuntia sitten sait viestin eh, herra Weberiltä. Eh, Kuten tiedätte, Weber on Euroopan keskuspankin jäsen ja sanotaan, että hän olisi Trichetin seuraaja, mutta tästä ei tiedä mitä tahansa voi tapahtua. Tietysti sitten kun nimitys on varma, niin sitten se on vasta varma, kuten kaikki tiedämme mutta poliittisessa maailmassa asiat toimivat näin. Ja mitä hän sanoi viestissään, joka tuli siis kaksi tuntia sitten kello 2.15 sanoi, minä luen tämän englanniksi, koska tämä tulee Reutersilta, eli tämä on englanniksi. To European Union's budget rules uh, are not ambitious enough and... Budjettisäännöt eivät ole tarpeeksi kunnianhimoisia. Euroopan uh, keskuspankki no maanantaina, eli hän jatkaa, että uh, Saksan tilanne viime antaa äh, maille enemmän poliittista valvontavaltaa, joka liittyy ja hän sanoo edelleen, että, että pitää muuttaa pakettia, joka on pöydällä. Tämä ei ole meidän työmme, tämä on Ekonin, Ekon valiokunnan, valiokunnan työ Eli eh, miksi tämä sitten liittyy meihin, koska herra Weber ei ole ainoa Euroopan keskuspankin eh, johtaja on sanonut saman asian, herra Trichet on sanonut saman asian. Eli kaikki, jotka ovat vastuussa eh, euron hallinnasta, sanovat samaa asiaa. Eli tämä paketti, joka komissio on koonnut ja saanut, antanut äh, Euroopan parlamentin ja neuvoston pöydille, se ei ole tarpeeksi. Eli me tiedämme, koska hallitusten päämiehet ovat aloittaneet työskentelyn tämän asian puitteissa. He työskentelevät tämän toisen hallintopaketin Äh, hyväksi. Ja tiedetään, että talousunionia pitää nyt hoitaa Euroopan unionin rinnalle ja tämä ei voi jatkua näin. Me parlamentissa ja neuvostossa meillä on muodollisesti tämä kuuden projektin paketti ja nämä vaativat, tämä vaatii Euroopan parlamentin lausunnon ja meidän pitää saada kantamme ja meidän pitää neuvotella, neuvotella neuvoston kanssa. Mutta mitä herra Weber sitten sanoo, kuten Trishe ja Stark sanoivat myös, on se, että ongelma tämän paketin kanssa on se, että neuvosto eli jäsenvaltiot, niiden pitää antaa niiden vihreä valo ennen kuin tämä menettely, alijäämämenettely voidaan hyväksyä komissiossa ja siihen tulee mukaan rangaistukset ja niin edelleen. Eli tämä on tämän paketin huono puoli tai heikko puoli, koska neuvosto sanoo, että 121 ja 121 kuusi artiklat äh, sopimuksessa, että nämä, tämä alijäämämenettely ennen kuin komissio voi ottaa käyttöön sanktiot niin tämä voi, nämä, eli komission sanktiot voidaan blokata. Eli kaikki ovat sitä mieltä, että tämä on tämän järjestelmän ja paketin heikko puoli koska jo menneisyydessä minä olen käsitellyt tätä yhdeksän vuotta. Yksi tai kaksi kertaa minulla on ollut mahdollisuus tutkia tätä. On nähty, että on maita, jotka eivät kunnioittaneet tätä vakauspakettia, mutta mitään menettelyä heitä kohtaan ei aloitettu, koska neuvosto ei tehnyt päätöstä tästä alijäämä, alijäämämenettelystä sellaisena kuin sitä on sopimuksessa vaadittu. Eli tätä vakauspakettia ei muuteta, tämä oli seurausta tästä. Mutta mitä tämä kaikki tapa tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että parlamentti minun mielestäni on, pyrkii keskustelemaan tästä asiasta. Tähän pitää saada automatismia, eli tä, sellaista ei ole vielä käytössä. Eli tähän pitäisi saada automatiikkaa tähän. Eli pitäisi olla siis sanktiot automaattiset tai ei. Eli se, että ollaan ihan pikkaisen raskaana, niin se ei ole, on, se ei ole mahdollista. Sitä joko ollaan raskaana tai ei olla raskaana. Minulla ei ole tästä henkilökohtaista kokemusta, mutta kuitenkin tiedän, että tämä ei ole mahdollista. Eli nämä muutokset ja ajatus on se, että pitää vahvistaa pakettia. Eli se mikä, mitä tapahtuu Ekon valiokunnassa tällä hetkellä. On kaksi mahdollista. Me ollaan joko, joko sitä mieltä, että tämä on mahdollista tällä hetkellä, ja tähän on, löytyy pohja, eli artikla 133 sopimuksessa, jossa sanotaan ihan selvästi, että parlamentti ja neuvosto yhdessä ja tämä liittyy Euroopan keskuspankin toimivaltuuksiin pystyvät tavanomaisella menettelyllä ottamaan, toteuttamaan kaikki euron käyttöön liittyvät menetelmät. Eli tätä voidaan käyttää. Voidaan sanoa, että on artikla 133 ja sen perusteella annetaan tietty automatiikka tälle taloushallintopaketille, joka on tällä hetkellä pöydällä. Eli jos näin päätettäisiin. Se ei ole me, meidän tehtävämme, vaan Ekon valiokunnan tehtävä, mutta me annamme lausuntomme tästä kysymyksestä meidän kollegoillemme. Toinen vaihtoehto on se, että mm, jotkut sanovat, että artikla 133 ei ole tarpeeksi pitkälle mennyt. Tässä on kyseessä pikemminkin tekniset asiat. Ja jos näin on, niin se, että tälle annet, näille sanktioille tulisi enemmän automatiikkaa, niin tämä olisi eroisi siis artikloista 121 ja 126, eli 133 artiklassa on tässä kyse. 121 artikla puhuu euroalueesta. Eli tätä haluaisin kysyä Walterilta ja Gualterilta. Eli jos Euroopan parlamentti ajattelee, että pitää vahvistaa näitä sanktioita, jotka liittyvät tähän taloushallinnon pakettiin, tai pitäisikö tätä tulkita niin, että 133 artiklaa ei tehdä muutoksia, tai 136 artiklaan tehdään lisäys, niin se, mistä täällä keskustellaan tällä hetkellä meidän valiokunnassamme, ja meidän pitää antaa lausunto tästä kysymyksestä. Eli tämä on siis konkreettinen kysymys, jonka esitän nyt, koska mielestäni tämä pitää tehdä tässä valiokunnassa nyt, kun meidän kaksi esittelijämme ovat esittelemässä tätä mietintöä. Eli minä perustan sanomiseni Trisher ja kaikkien niiden euroa hallinnoivien tahojen sanomisiin. Eli se, mitä tulee tähän itse mekanismiin, eli tähän vakausmekanismiin, pysyvään mekanismiin, jota pyritään luomaan muuttamalla artiklaa 136, niin kysyn, että tässä mietinnössä, jonka Brock ja Gualtieri on tehnyt, niin tässä on sellainen muotoilu, joka tekee mahdolliseksi hallitusten ja välisen mekanismin yhteisön käyttöön. Eli tässä voidaan löytää sellainen fraseologia, joka vastaa kysymyksiin. Jos tehdään tämä siten, kun neuvosto haluaa, niin meillä on sellainen hallitusten välinen kuvailu tästä mekanismista. Luulen, että me tämän valiokunnan jäseninä voidaan tehdä tähän sellaisia muotoiluja, jotka antavat mahdollisuuden antaa ikään kuin käännöksen tai muotoilun, hallitusten välisen, mutta myös yhteisöllisen muotoilun. Eli pitää, meidän pitää todella tunnustaa yhteisön menetelmänä nämä vastaavien mekanismien hallinta. Eli pyydän, että me neuvostossa pyydetään käyttämään näitä sanoja siten, että yhteisön menetelmää voidaan käyttää tätä pysyvää mekanismia varten, tämä vakausmekanismi. Eli ihan kolmas huomautukseni, arvoisa puheenjohtaja, se, että herra Gualter ja Brock ovat tässä mietinnössä maininneet myös toisen ongelman, jota ei ole vielä selvitetty. Eli ongelma on se, että sen jälkeen kun tämä taistelu, me emme ole vielä tätä taistelua voittaneet 2011 budjetista, niin pitää puhua uudelleen Euroopan parlamentin roolista – näissä monivuotisissa rahoituskehyksissä. Eli miksi ei mainittaisi tätä mietinnössä, eli sitä, että mielestäni tämä on hyvä idea, joka tässä esitettiin budjettivaliokunnassa, että olisi jonkinlainen konferenssi, ei nyt, mutta ehkä 2012 vuoden aikana, että tehtäisiin konferenssi parlamentin komission ja neuvoston välillä, mutta myös kansallisten parlamenttien välillä Euroopan unionin tulevasta rahoituksesta. Minä toivoisin, että mietinnössä voitaisiin mainita tämä, eli tässä ne huomautukset, joita halusin sanoa, ja pyydän anteeksi, että, että ja olen erittäin epäkohtelias, koska tässä oli puheenjohtajan kokous tästä samasta aiheesta. Kiitos. Kiitoksia tästä melko pitkäköstä esityksestä. Sitten tässä edustajat Kolter ja Brock, ikävä kyllä me olette täällä paikalla. He ovat taas toisessa valtio, valiokunnassa tällä hetkellä, mutta he tulisivat tänne kello 16 paikalle. Mutta tämä oli tärkeä puheenvuoro kuitenkin. On samalla myöskin huomataan sitten se, että ettei voi olla kahta kert- kahdessa paikassa samaan aikaan. Eikä meillä on hyvin tärkeää tehtävää myöskin muualle, että ei, ole vaik- ei pysty tekemään jakautumaan kahdeksi täällä. Kiitos tästä puheenvuorosta. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Mennäs viikko, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tämä keskustelu on hyvin tärkeä koska tämän perussopimusvaliokunnan esittelijät ovat tämän valiokunnan esittelijöitä, eivät he toimi omissa nimissään, ei vaan heidän on heijasteltava tämän valiokunnan enemmistön kantaa. Siksi mielestäni siinä vaiheessa, kun tällaista mietintöä valmistellaan, täytyy toden totta ottaa huomioon poliittisten ryhmien kannat niiden poliittisen painoarvon mukaan ja huomioon ottaen. me poliittisten ryhmiemme nimissä olemme todenneet, mitä tämän mietinnön mielestämme tulisi sisältää. Tiedänne, että sosiaalidemokraatit, liberaalit ja myös kansanpuolue ovat näin tehneet. Ja menimme, olimme pitkälti samoilla linjoilla, juuri niillä linjoilla, jotka herra Verhofstadt tässä äsken kuvaili. Tässä oli tiettyä hämmennystä, hämmennystä Euroopan, koko Euroopan unionissa. Asiat etenevät yhä nopeammin eikä niihin saada kyllin nopeita vastauksia. <laughs> Nyt me saamme vastauksia komissiolta. Nyt helmikuussa komissio vastaa äh, syyskuun tilanteen pohjalta ja tilanne on jo, on jo muuttunut ja edennyt ja on tapahtunut vaikka mitä. Eli meidän täytyisi todella mennä pidemmälle kuin mitä kunkin hetken tilanne siinä vaiheessa vaatii. Se mitä Verhofstadt, äh, myös Weber, Trichet ovat tässä itse asiassa kaikki todenneet ja myös mitä viimeisin äh, neuvoston kokous, eli viime viikon äh, neuvoston kokous totesi. Puhutaan kilpailukyky tilanteesta, puhutaan äh, Sarkosin ja Merkelin paketista, taloushallinnosta, niin tässä sääntelypaketissa ei ole kaikkia niitä kuutta ehdotusta, joita komissio esitti viime syyskuun lopussa. Brokin Qualtierin teksti on nyt käsiteltävänä ja meidän tulisi mielestäni yhtäältä vastata siihen, mitä meille tarjotaan. Eli toisin sanoen arvioida, hyväksymmekö 136 artiklan muuttamisen. Muuttamisen ja jos niin millä tavalla sitä tulisi muuttaa. tähän tarvitaan ehdotus. On myös koko joukko muita ehdotuksia ja nekin tulee luonnollisesti analysoida ja talous- ja raha-asioiden valiokunta tulee sekin tekemään ehdotuksen, joka täytyy analysoida. Toisaalta sitten samalla katson, että tätä mietintöä tulisi käyttää puitteissa puitteiden luomiseksi. Minkälaisen taloushallinnon puitteet oikeastaan haluamme? Ja puheenjohtaja, minun mielestäni meidän täytyy sopeutua tilanteeseen ja tapahtumiin, mutta kun nyt tosiasiat ovat jo ohittaneet komission ehdotukset, eli komissio on jäänyt kerta kaikkiaan jälkijunaan. Esimerkiksi tämä eurooppalainen ohjauskausi, ehdotus ja sitten ATET ja talousarvioesitykset, siis nämä hyvin suuret ehdotukset ovat paitsi taloudellisia myös sosiaalisia pohjaltaan. Tämä täytyy ottaa huomioon. Ja kyllä tähän liittyy tietty riski. Tähän liittyy se riski, se vaara, että tästä, niin kuin me espanjaksi sanomme, tulee pelkkää bla bla blaata tulee pelkkää sana helinää. Ja me emme toden totta halua, että tästä tulee tyhjää sanahelinää. Eli tätä mietintöä tulisi nyt todella käyttää hyödyksi ja puhua hyvin suoraa, suorasukaista kovaa kieltä kertoa komissiolle, mitä tässä halutaan. Kun jäsenvaltio lähtee väärään suuntaan, niin ei kai suosituksen tulisi olla vaan tällaista tyhjää sanahelinää. Ei vaan kyllähän tällaisella väärällä suunnalla täytyy olla myös jotain seuraamuksia, jos jäsenvaltiot eivät ähm, tee niin kuin on sovittu, niin kyllä kai niiden täytyy kantaa itse sitten seuraukset niin kun sitten jaha, tuo jäsenvaltio ei ole toteuttanut suosituksiamme, eikä tuo toinenkaan, eikä tuo kolmaskaan. Ja mitä sitten? Eli meidän täytyy olla tilanteen tasalla ja mennä myös tilanteen edelle tämä keskusteluhan on sanomalehdissä eh, joka päivä esimerkiksi keskustelu Eurobonds, Eurosecurities, eli nämä eurooppalaiset, eh, minkälaisia vakuuksia esimerkiksi tulisi olla. Kun puhutaan Eurosecurities-kysymyksestä, niin täytyy ottaa samalla huomioon kilpailukyky, ja samalla täytyy ottaa huomioon suuret kansalliset hankkeet sekä investointipankin toimet. Eli kyseessä ovat suuret kokonaisuudet. Ja meillä oli kuusi lainsäädäntöehdotusta komissiolta syyskuulta viime vuodelta ja minun arvioni on kyllä nyt se, että meillä on tässä hyvät puitteet kehittää ajatuksiamme eteenpäin ja lähteä oikeaan suuntaan. Mielestäni Brokin ja Gualtierin teksti on hyvä siinä mielessä, että se kyllä näyttää oikean suunnan. Myös Duff on, on käsittääkseni ollut aivan samaa mieltä. Ja tuossa alussaan totesin, että kyllä mielestäni on hyvä, että Brok ja Gualtieri ottavat äh, poliittisten ryhmien äh, vaatimukset äh, tässä tekstissään huomioon. Ja olen ihan varma, että voimme saada aikaan hyvän lopputuloksen siinä vaiheessa, kun asiasta äänestetään. Minä haluaisin, että tämä mietintö olisi niin intellektuaaliselta tasoltaan kuin poliittiselta kunnianhimoltaankin mahdollisimman pitkälle menevä niin, että sitten ennen toukokuun neuvostoa meillä olisi jotain todellista sanottavaa tämän sisällön suhteen. Ja tämä on minun ehdotukseni puheenjohtaja. Haluan tehdä tässä nyt aivan selväksi, että minun ryhmäni haluaa, että Brokin ja Kuotierin mietinnössä heijastuvat eh, paitsi nyt tämä vastaus kysymykseen 136 artiklan muuttamisesta kyllä vai ei, ei, vaan että eh, Euroopan unionin eh, taloushallinnon suuret linjat ja poliittisten ryhmien kannat tulevat esiin. Kiitos. Mendese. Kiitoksia edustaja Mendes. Ja nyt yksi esittelijä tulee paikalle. Koltiere tulee paikalle, mutta Prokkin on tulossa tänne, joten tämä voin varoittaa edustaja Koltieria. Ja täällä on jotenkin mennessä Mikon ja Westauterin tärkeät puheenvuorot, mutta meidän sihteerimme on vetänyt yhteen nämä puheenvuorot, että saatte näistä sitten vedon kirjallisesti. Ja nyt kun te vähän vedätte henkeä tässä saapuessa, kun saavutte paikalle, niin anna vielä puheenvuoron muille ja sitten, sitten saatte te puheenvuoron. Olkaa hyvä, edustaja. Presidente, es verdad que la... Kiitos puheenjohtaja. On aivan totta, että Verhofstadtin puheenvuoro oli kyllä täynnä tavaraa. Se oli hyvin tärkeä sisältönsä suhteen, mutta Verhofstadt sanoi, että on ollut jo Kuotierin ja Brokkin yhteydessä ja että näiden tapaamisten, joita on e, käyty myös Trisheen ja puheenjohtajien ja esittelijöiden e, välillä, niin että näissä kokouksissa äh, olisi otettu huomioon ja tiedettäisiin ja olisi tullut ilmi äh, Verhofstadtin kanta. Se, mitä Mendes Viigo tuossa äsken sanoi, on aivan totta. Kolme poliittista ryhmää, minä itse, Mendes de Vigo ja DAF, kolmesta ryhmästä. Äh, toimitimme esittelijöille, Brokille ja Kualtierille, yleisluontoisia ajatuksia ja pohdintoja tästä taloushallinnosta. Ja niin kuin Mendes de Vigo totesi, olisi kyllä mielestäni, minunkin mielestäni aivan sopivaa, että mietinnössä otettaisiin huomioon nämä kannat, eli tämän valiokunnan ajatukset niin että esittelijät Brock ja Gualtieri tämän todella ottaisivat huomioon, eikä yksin omaan rajoittauduttaisi tähän neuvoston ehdotukseen 136 artiklan muuttamisesta tai muuttamatta jättämisestä. Mielestäni tässä on nyt vaarana se, että kuvittelemme jotenkin, että kaikki taloushallinnon vaatimat uudistukset tulisi heijastaa myös perustuslakiin tai perussopimuksiimme. Niin kuin keskustelussa aiemminkin, viime keskustelussammekin todettiin, Meillä on koko joukko hyviä ehdotuksia Euroopan taloushallinnosta, mutta aika on jo ajanut niiden ohi tilanne on hyvin kiireinen. Uusia ehdotuksia tarvitaan jatkuvasti, näinhän olemme nähneet ja näimme muun muassa viimeisimmässä neuvoston kokouksessa ja sen siihen liittyen. Eli eh, tämä koko talousmaailma on myllerryksen kourissa ja tarvitaan ehdotuksia, tarvitaan toimia, koska tähän tähänastiset eh, toimet tai toimet, jotka nyt ovat käynnissä, eivät ole riittäviä vakauden varmistamiseksi, esimerkiksi euron vakauden varmistamiseksi. Ja näin meidän tulisikin tulla ero taloushallinnon sääntelyn välillä ja toisaalta tämän taloushallinnon vaatimien perussopimusmuutosten välillä. Poliittinen konsensus saattaa olla helpompi saada aikaan taloushallinnosta kuin perussopimuksen uudistamisesta. Ja saattaisi olla hyvin vaarallista nyt lähteä sopimuksia muuttamaan laajalla tavalla, koska näin voisimme ampua itseämme jalkaan. Näin emme saisikaan läpi niitä välttämättömiä talousuudistuksia, jotka on aikaansaatava nopeasti. Näin ollen esittelijöiden kanta tämän valiokunnan kanta liittyen ehdotettuun muutokseen taloushallinnon suurissa puitteissa. Ja lisäksi sitten eh, tietenkin on otettava huomioon ne mahdolliset implikaatiot, joita tällä muutoksella on perussopimukseen. Mutta niin kuin Verhofstadtkin tuossa totesi, jos tässä nyt lähdetään eh, muuttamaan eh, sopimuksia laajalti, niin sitten kyllä ei hyvää seuraa viime kädessä. Grazie. Kiitoksia. Oikeastaan olemme antaneet ensin täällä kollegoille sitten vasta esittelijöille. Ja sitten esittelijät varmaankin päättävät tämän keskustelun lopuksi. Joten kysynkin vielä tässä, onko muita edustajia, jotka haluavat puhua ennen esittelijöitä. Öfner, olkaa hyvä. Ja no niin minä oikeastaan odotin tässä ihan tarkoituksella, koska minustakin oli järkevää, kun meillä ei ole mitään kirjallista Äh, lausuntoa edessämme, niin että esittelijät kertoisivat meille, missä vaiheessa ollaan menossa. Meillähän viime viikolla kerrottiin tästä, mutta tässä on tietenkin tiettyjä eroja molempien esittelijöiden esityksissä. Ja jotta me nyt toista sitä, mitä totesimme jo viime viikolla, niin olisin kyllä mielelläni kuulla esittelijöiltä ensin jotain, jonkun sanasi ja sitten vasta puhuisin. E purtroppo eh, i relatori hanno avuto da fare... Kyllä esittelijöillä oli vielä aina toimia muissakin valiokunnissa, tietenkin saman asian suhteen kylläkin. Sitten edustaja Schultz. Ähm, Kiitoksia, puheenjohtaja. Ihan samanlainen tilanne, vaikka myös tuntuu, että tämänhetkinen keskustelu osoittaa sen, että mitä me viimeksi keskustelimme täällä, on tänään vielä ristiriitaisemmassa valossa. Joten kuuntelen suurella mielenkiinnolla mitä esittelijät tuovat tänään kertomaan meille. Miten me olemme pystyneet tässä seuraamaan asiaa, tai myös mitä olen sanonut eurooppalaisen ammattiyhdistysliikkeen kirjeestä, niin olen ymmärtänyt, että menettelytavan sekä sisällönkin suhteen meidän pitää katsoa nyt todellakin tarkkaan näitä asioita, että käydä laajaa keskustelua, että saamme tuen tälle perustamissomuksen muutokselle – ja tämän takia haluaisin vielä toistaa sen kannan, jonka viimeksi esitin täällä, että kyllä se minun mielestäni on oikealla tiellä, oikean suuntaan. Kiitoksia. Kiitoksia. No niin, nyt pyydän esittelijöitä puhumaan. Ehkä ensin Koltieri vai kuka haluaa aloittaa? Koltieri. Okei, okay, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Mi scuso anche a nome del... Kiitoksia, puheenjohtaja. Pyydän myöskin anteeksi Prokin nimissä meidät todellakin pyydettiin budjettivaliokuntaan keskustelemaan juuri tästä aiheesta. Ja se vähän sitten kesti kauemmin kuin oli alun perin suunniteltu esityslistalla, joten emme pystyneet poistumaan ennen kuin puheenjohtaja Lamassuur sitten antoi meille lopuksi ja puheenvuorot. Joten emme fyysisesti pystyneet poistumaan kokouksesta ennen kuin saimme tämän asian loppuun vietyä. Kuulin osan näistä puheenvuoroista ja täällä myöskin viitottiinkin minun, vaikka nyt en kovinkaan yksityiskohtaisesti, mutta jotain kuitenkin näistä yksityiskohdista kuulin täällä, vaikka kaikkea me kuuletkaan. Haluaisin vain todeta, että viime viikon tapahtumat osoittavat juuri sen, että kuinka me olimme tavallaan oikeassa, kun me aloitimme tämän keskustelun ylipäätänsä. Että halusin painottaa sitä, että tämän teeman takana, joka vaikuttaa näin tekniseltä, näin ensinäkemältä, kun puhutaan, että tässä sovettaisiin perustamissopimusta jo olemassa olevaan toimintatapaan. Tässä on enemmän tämän takana kuitenkin. Tämä on aika mullistavaa ollut tämä viimeaikoinen poliittinen ja toimielin kehitys Euroopassa. Ja tämä jotenkin näkyy tapahtumissa, ja näissä negatiivisissa ja positiivisissa tapahtumissa. Ja ne tavallaan myöskin myllätään ottaa vielä lisää. Näiden kaikkien tapahtumien johdosta tietenkin tässä voi, on kaikkia mahdollisuuksia löytää tasapaino näiden keskellä. Minäkin toivon että positiivisia tuloksia, että lähdetään tässä tiukemman taloudellisen hallintotavan suuntaan. Mutta toisaalta samalla olen hieman hullestunut, kun luen näitä asiakirjoja. Ja asiakirjoja, jotka ei koskaan mm, mm, oikeastaan virallisesti esitetty tai vedetty poiskaan, joka komissiolta on tullut. Tässä on toisella ihan tällainen rinnakkaismekanismi olemassa, jossa tavallaan komissio tiedottaa eurostaattia ja sitten tässä on tällainen parlamentaarinen kokous, siis näiden sopimusmaiden parlamentarin kokous, joka kokoontuu sitten vaikka parlamentin ulkopuolella, niin tässä olemme kyllä tilanteessa tullut erilaisia ehdotuksia näkyviin. Ja juuri tämä sopimuskin heijastelee sitä. En halua nyt toistaa niitä kaikkia, jotka mainitsin täällä viimeksi. Tämä huolestuneisuus, joka millä on, ja tosiasiat, mitä täällä myöskin näkyvät, minä toistan myöskin, mitä täällä muutkin ovat täällä todenneet tähän liittyen. Ja täällä on myöskin pelkkiä äh, perustuslaillisiakin kommentteja tähän liittyen, kun täällä puhutaan siitä, että tämä uusi lause, joka ottaisiin somukseen kohtaan yksi, äh, sen kohtaan kolme, niin tässä annettaisiin unionille tiettyjä toimivaltuuksia, No ei minä tässä vaiheessa voi argumentoida sitä, että onko, to, voinko tähän nyt lähteä mukaan. No tämä kuitenkaan ei lisäisi unionin toimivaltuuksia, joten kyllä tämä olisi tämän yksinkertaistetun tarkistusmenettelyn mukainen, jota minä jotenkin tuen. Ja olen samaa mieltä, mitä täällä todettiin aikaisemmin, että meillä on edessämme uusi toimielin työmaa Lissabonin sopimuksen jälkeen. Ja tämä ei ole kovinkaan realistinen, kun ajatellaan taas päätösten tekoa tällä hetkellä. Täällä tehdään paljon päätöksiä myöskin toimielinten ulkopuolella, unionin toimielinten ulkopuolella. Minä itse olen ollut tässä kilpailu sopimuksessa mukana. Ja erittäin luettaisiin Lissabonin sopimusta artiklaista 36, joka antaa mahdollisuuden juuri tehdä tällaisia asioita juuri tällaisilla takuilla toimielin rakenteen sisällä unionissa. Ilman, että tehdään mitään ulkoisia sopimuksia. Niin tämä sopimus, se voidaan jollain tavalla, tai ehkä voi olla jättämättäkin liittämättä tähän artiklaan 136. No tämä optio on vähän avoinna vielä. Mutta haluaisin todeta, kuten me näemme tällä hetkellä kysymyksen, mm, niin tämä, tämä saattaa antaa panoksen myös tähän laukaisemaan tämän hetkisen kiistatilanteen. Ja meidän pitää pyr- pyrkiä auttamaan tässä. Meidän pitää katsoa ehkä hieman realistisempia ja kunnianhimoisempia tavoitteita vielä. Mutta meidän tavoitteemme sen tulee olla se, että meidän pitää olla vastuullisia, kun ajatellaan, suuret panokset ovat kyseessä, ja ponnistella kaikki mahdollisen keinin, keinoin sellaiseen hallitusten väliseen järjestelmään, joka ei ole riskinä sitten unionin tulevaisuuden kannalta, vaan päinvastoin. Kiitoksia, edustaja Prokko. Mikrofoni. Eipä tässä nyt paljon ole lisättävää, pari pientä lisäystä kuitenkin. Tässä sitten viime viikon meillä ei ole kaksi, vaan kolme alaa tässä nyt, siis sopimuksen muutos ja sitten kasvu- ja vakaussopimus. Ja nyt meillä on myös viime perjantainen neuvoston sitoumus, nimittäin tämä sopimus kilpailukyvyn tukemisesta. Nämä kaikki kolme asiaa luonnollisesti liittyvät yhteen, riippuvat toisistaan. Ja tämän valiokunnan äh, kannalta ongelmattomin on äh, kasvu- ja vakaussopimus, koska siihen osallistuminen on äh, sopimuksissa määritelty ja Euroopan parlamentin tilanne on hyvin selkeä. Euroopan parlamentti on tässä poliittisessa työssä mukana. Mutta tässä on mukana kaksi muuta alaa, nimittäin tämä kilpailukykysopimus ja sitten tämä perussopimuksen uudistaminen, joista ei tiedetä niiden toimielin luonteesta, koska kyse on hallitusten välisistä toimista. Ja mehän keskustelimme tästä viime viikolla. Emme halua, että 27 markkinat joutuvat ongelmiin ja että myös parlamentin on oltava kompromissiin halukas ja se osoitettava. Mutta, ja tämän sopimuksen uudistamisen suhteen. Mutta mitä tähän kilpailukykykysymykseen tulee, sain asiakirjan, jota ei ole olemassakaan, mutta josta nyt kuitenkin mielelläni siteraisin, se tuli käsiini ja siinä todetaan, että kansallisten parlamenttien, äh, eli euroalueen kansallisten parlamenttien edustajat äh, tulevat äh, saamaan säännöllisesti kutsun osallistumaan kilpailukykysopimukseen liittyviin uudistuksiin, jotka ovat myös rajat ylittäviä. Euroopan parlamentista tässä ei sanota sanaakaan. Ja täytyy sanoa, että kyllä hälytyskellot minun päässäni ainakin alkoivat soida, kun tämän havaitsin. Toistan vielä, että tämä sopimusmuutos on tarpeellinen, koska jäsenvaltiot pitävät sitä tarpeellisena, ettei voi olla niin, että tällainen pelastuspaketti kaatuu Saksan perustuslakituomioistuimessa. Tällainen riski nimittäin muuten olisi olemassa. Tietenkin tässä on myös aikataulukysymys. 27. maaliskuuta olisi katastrofi, eli pelivaraa ei ole kovin paljon, siihen ei ole kovin paljon aikaa. Mutta joka tapauksessa tässä on nyt osoitettava vastuullisuutta. Ja minä haluaisin, jos Euroopan parlamentti voisi tehdä pari asiaa selväksi liittyen siihen, että sopimusta muutetaan ja siihen, että perusteluissa mahdollisesti viitataan kilpailukykyyn, vaikka olenkin sitä mieltä, että artiklassa 136 kohdassa 1 lukee kaikki se, mitä kilpailukyvyn suhteen täytyy sanoa, eli jäsenvaltiot toimivat sopimuksen puitteissa. Tiedän myös, että tietyt tärkeät henkilöt maassa, jonka parhaiten itse tunnen keskeisissäkin toimissa, ovat hiukan eri mieltä tästä, eri mieltä kuin minä. Mutta joka tapauksessa haluan tehdä selväksi, minkälaisen mietinnön haluaisin. Teemme mietinnön, kirjoitamme mietinnön, jossa sanotaan kyllä. Ei muuta. Ja sitten päätöslauselma tekstin, jossa puhutaan koko paketista ja ensimmäisessä ja toisessa kohdassa tehdään selväksi, että asiat täytyy selvittää ennen siis neuvoston täytyy meille antaa asioista selvyys ennen täysistuntokäsittelyä. Jos neuvosto näin ei tee, niin sitten minäkään en kyllä tiedä, mitä tapahtuu. Mutta kaikki olemme kuitenkin tietoisia tästä mm, määräajasta 27. maaliskuuta ja näin ollen olettaisin, että neuvostokin tämän tietää ja meille antaa selvennystä. Mutta näin yksinkertaisena minä tämän mietinnön itse asiassa näin. Sanotaan kyllä ja sitten päätöslauselmassa vaaditaan lisäselvitystä. Olemme tavanneet Trichen, Barroson, Van Rompuyn. Van Rompuy sanoi, että hän haluaa olla meihin jatkuvassa yhteydessä ja ymmärrän, että hän käsittää meidän huolenaiheemme, mutta hän on myös tehnyt selväksi, mitkä ovat hänen poliittiset rajansa. Esimerkiksi tämän 136 artiklan suhteen täytyy olla varovainen eikä mennä liian pitkälle, koska muuten maassa, jonka tunnen parhaiten, jota ymmärrän yhä huonommin, voitaisiin joutua kansanäänestys järjestämään. Joka tapauksessa haluamme välttää kansanäänestyksen. Tässä on kyseessä yksinkertaistettu menettely. Meillä on vaarallinen päivämäärä 27. maaliskuuta tulossa ja näissä puitteissa meidän täytyy jatkaa keskusteluja. Ja kun kuulen komission puheenjohtajan sanat. Hänhän puhui viime viikolla täysistunnossa, jos häntä ymmärsin oikein, niin hän totesi, että jos tässä pyrittäisiin rikkomaan jonkun toimielimen oikeuksia, niin komissio kyllä olisi tämän toimielimen puolella. Eli kyse on siitä, että yhteisön toimielinten tietotaitoa käytettäisiin myös hallitusten välisiä ongelmia ratkottaessa. Mm, en ole tästä Kaltierin kanssa kaikesta myöskään sopinut. Meillä on tarkoitus nyt vielä tänään neuvotella Trisheen kanssa ja sitten huomenna kirjoittaa luonnos, jos vielä tulee jotain uutta. Mutta ajatukseni on tosiaan nyt tämän kaltainen kuin mitä tässä kuvailin eli että ei tähän kuitenkaan otettaisi mitään tällaista mukaan perustuslaillista luonnetta. Eh, muita puheenvuoropyyntöjä ei nyt olevan. Ah, Hefner, olkaa Kiitoksia molemmille esittelijöille tämän väliarvion antamisesta – kaikki on nyt tiellä, jos emme tiedä sitten loppujen lopuksi, mihin tavoitteeseen tämä vie. Joten olisi voinut lyhyesti kommentoida keskustelua. Mutta tarkkailen asiaa kyllä suurella huolella, erityisesti kun katsotaan, mitä, ongelmaa meillä tässä, mitä ongelmia meillä tässä edessämme on. Tämä on tietenkin takaisku eurooppalaiselle kehitykselle. Takaiskulla tarkoitan sitä, että tämä on demokraattisen kehityksen takaisku Euroopassa. Sillä uskon, että juuri kun katsotaan ongelmallista kehitystä euron suhteen, niin on tärkeää käyttää tässä yhteisön menettelyn kehittämistä edelleen eikä, eikä irtautua tästä. Tämä on meidän yhteinen tavoitteemme ja sitten suhteemme neuvostoon. Uskon, että meidän mietintömme tehtävä ja tämän talon tehtävä ja myöskin tämän valiokunnan tehtävä tässä talossa on se, että tämä parlamentti ottaa huomioon Euroopan kansalaisten huolenaiheet ja vahvistetaan yhteisön metodia. Ja tämä tarkoittaa sitä, että myöskin parlamentti on vahvassa asemassa tässä ja se pitää taata. Tuen kollega Gualtierin tekemää erotusta, että tämä kappale kolme, se muutettaisiin tekstissä ja se ottaisi mukaan kappaleeseen yksi sitten ja tällä tavoin saataisiin esille jo eh, paremmin tämä integraatio luonne tässä. En halua mennä tässä yksityiskohtiin, koska mitä luonnosta meillä vielä edessämme ja molemmat esittelijät varmaankin eh, tulevat vielä koko valiokunnan nimissä pitämään kiinni tästä asiasta, koska tämä on tärkeä asia Euroopallekin. Minkä menettelytavan me valitsemme Euroopassa kuinka me keskustelemme tästä eurooppalaisella tasolla poliittisesti tulevaisuudessa. Kiitoksia. Kiitoksia. Voimme päättää tämän kohdan keskustelun, koska meillä on myöskin toinenkin tärkeä kohta vielä. Ja aika rientää. Kiitokset molemmille esittelijöille, että olette jaksaneet kiertää näitä valiokuntia meidän pitää keskustella vielä tästä sitten siinä erikoiskokouksessa 17. päivä. Ja meillä on myös matemaattinenkin kysymys tänään vielä, joka on aika monimutkainen tulossa. Ääni 14, 14 todellakin, pyydän anteeksi. Niin, se on äsken 17, mutta 14 tietenkin. 14 meillä on kokous, erityiskokous Strasbourgissa, Joten korjaan äskeistä. Minä, minä erehdyin. Muistin sen väärin. Se on 14. päivä. 14. helmikuuta jatkamme keskusteluja. No niin, nyt mennään sinne kohtaan viisi. Estyslistalla ehdotus edustajien valitsemiseksi Euroopan parlamentin yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 on tosiaan muuttamiseksi. Kuten tiedot tästä on ollut Cambridgein seminaari, jossa muutamat asiantuntijat, matematiikan professorit ovat äh, tutkineet sitä, kuinka voitaisiin luoda tällainen automaattinen järjestelmä. Ja meillä on professori Krimmet täällä paikalla. Tervetuloa tänne paikan päälle. Hän tulee meille esittelemään, esittelemään tämän asian seminaarista, eli degressiivisen suhteellisuuden laskentakaavasta. En tiedä, haluatko kollega Duff esitellä asian, vaan onko suoraan puheenvuoron professori Krimmetille. Edustaja Duff. Haluaisin, että professori Grimmett puhuisi ensin ja voisi sitä puhua sen jälkeen. Kiitos. Grimet, a lei la parola. Olkaa hyvä. Thank you, Kiitos puheenjohtaja kutsusta tänne puhumaan. Tänään on ilo olla täällä matemaatikkona. Ihan ensimmäiseksi halusin sanoa valiokunnan jäsenille, että minä yleensä puhun, olen tottunut puhumaan opiskelijoille eikä niinkään Euroopan parlamentin jäsenille, mutta te varmaankin palautatte minut maan pinnalle, jos menen väärään suuntaan. Viime viikon loppuna matemaatikkojen ryhmä kutsui, sai kutsun tälle, tähän, tältä valiokunnalta tapasivat Cambridgeissa ja puhuivat äh, Euroopan parlamentin paikkojen jakautumisesta jäsenvaltioiden kesken. Meidän tutkimuksen tulokset on jaettu teille ja toivottavasti te löydätte ne työpöydältänne nämä sivut siis, jotka liittyvät tähän äh, äh, esitykseen, jonka esitän myös tuolla näytöllä. Näyttöä ei ehkä näin niin hyvin, mutta tässä on minun nimeni, Jeffrey Grimmett. Olen matemaatikko matematiikan professori Cambridgein yliopistosta ja tämä on raportti matemaatikoilta. Muutama sana matemaatikoista. Eh, matemaatikot pyrkivät olemaan loogisia, he pyrkivät olevan eh, al, al, puhumaan periaatteista. Ja nämä ovat meidän suosituksia. Mitä näette tänään, niin se ei muuta mitään, mutta meidän todellista raporttia tai viimeistä raporttia ei ole vielä saatu loppuun. Nämä ovat siis alustavia tuloksia. Matematiikkoja oli mukana jonkin verran eri aloilta. He tulevat eri maista ja erilaisista yliopistoista ja meitä neuvottiin Aberdeenin yliopiston jäsenen toimesta ja tässä oli mukana ei ainoastaan seuraavan sukupolven jäseniä, mutta myös monia edustajia tästä valiokunnasta. Olemme erittäin kiitollisia näille jäsenille, jotka auttoivat meitä näissä asioissa, joissa me tarvitsimme ohjausta. Kiitos tästä. Me pyrimme tehdä, tekemään sen, mitä meiltä pyydettiin, eli emme tehneet sitä, mitä meiltä ei pyydetty. Joten tämä raportti ja nämä suosittelut, suositukset liittyvät tähän asiaan. Jos valiokunta haluaa antaa erilaisen alustuksen, niin tietysti otamme sen huomioon, mutta tämä raportti, joka saimme aikaiseksi, jonka esittelen tänään, on erittäin läheisesti liittyy siihen alustukseen, jonka saimme tältä valiokunnalta. Minä muistutan teitä tästä e-, esittelijän huomautuksesta, joka jaettiin muutama, vuot, mu, muutama viikko sitten. Ja tässä sanottiin, että kokouksen tarkoitus oli saada aikaan matemaattinen kaava, matemaattinen kaava, jolla tässä haluan korostaa sanaa matemaattinen, eli parlamentin paikkojen jakautumisesta. Sen pitäisi olla avoin. Tämä tarkoittaa sitä, että ei niinkään avoin poliitikoille, mutta se pitäisi olla mahdollista esittää ihmisille. Ihmisten pitäisi ymmärtää se. Kaavan pitäisi olla pysyvä, tämä on erittäin tärkeää, eli sen pitäisi olla vakaa ja siten, että Euroopan unionin rakenteen muutokset eivät vaikuttaisi siihen. Sitten uudistuksen tarkous, tarkoitus, sen on äh, tarkoitus eliminoida muutokset ja että se olisi vakaa niiden muutosten osalta, jotka Euroopan unionissa tapahtuu, eli muuttoliike ja demografiset muutokset ja uusien jäsenvaltioiden liittyminen. Sitten ongelmat, joita otimme mukaan tähän raporttiin, ovat seuraavat. Ensinnäkin parlamentin koko ei pitäisi olla yli 751 jäsentä. Meitä neuvottiin, että sen ei tarvitse olla 751, se voi olla myös 750 tai se voisi olla jotakin muutakin, mutta jotkut ihmiset olisivat hieman yllättyneitä, jos parlamentaarikkojen määrä ei olisi noin 751. Sitten kukaan tai mikään jäsenvaltio ei saa millään jäsenvaltiolla ei saa olla alle kuutta paikkaa parlamentissa. Ja millään jäsenvaltiolla ei pitäisi olla yli 96 paikkaa parlamentissa. Sitten mikään pienin valtio ei saisi pitää, tai ei, ei, millään pienemmällä valtiolla ei saisi olla enempää paikkoja kuin suurimmalla valtiolla. Ja sitten pitäisi kunnioittaa niin kutsuttua degressiivistä suhteellisuutta. Tästä degressiivisestä suhteellisuudesta on ollut paljon keskusteluja. 2007 raportista, joka on Lamasuorilta ja Severinilta, sanotaan, että tämä unionin rakenne, tai tässä puhutaan rakenteesta ja ää, periaatteista ja siitä, miten pitäisi edetä. Ja tämä pitäisi, tästä pitäisi tulla matemaattinen kaava, joka olisi ratkaisu myös tulevia, tulevat demografiset muutokset huomioiden sekä Euroopan unionin laajentuminen huomioiden. Sitten he tekivät ehdotuksen, joka oli sellainen, että jokaisella jäsenellä, joka on, jokaisella jäsenvaltiolla, joka on väkirikkain, niin sillä pitäisi se pitäisi jakaa siis edustajien kesken, ja mitä suurempi jäsenvaltio on, niin sitä suurempi tämän numeron pitäisi olla. Tähän tulkintaan liittyy ongelma, josta pitää puhua ennen kuin näytän raporttimme tulokset. Se on se, että kun puhumme mahdollisista metodeista näiden paikkojen jakautumiseen, niin tähän liittyy kaksi vaihetta – tähän liittyy kaksi vaihetta. Yksi on se, että pitää määritellä periaatteet ja sitten jakaa yksi luku toisella. Ja tämä johtaa teoreettiseen jakautumiseen, mutta tämä on yleensä vain osittainen tai osa. Ja yhdistyneen kuningaskunnalla ei voi olla 69,3 jäsentä parlamentissa. Tämän mietinnön esittelijä meille kertoi. Siksi 69,3 pitäisi pyöristää. Eli yksi toiminta, mitä pitää tehdä, on pyöristäminen kokonaisluvuiksi. Kuten me tiedetään, pyöristämistä voi tehdä monella eri tavalla. Kysymys, tähän liittyy sellainen kysymys, kun, jossa puhutaan, siis tähän liittyy myös se, että otetaan jäsenten, määr, jäsenten määrien suhteellisuus mukaan. Eli täs, tähän liittyy paljon keskustelua, josta sitten joihin palaan myöhemmin. Yllä, yllätys, joka liittyy tähän Lamassuuden Severinin raporttiin, on se, että jos otetaan tämä pyöristys, niin sillä tavallaan rikotaan tätä periaatetta. Tämä näkyy monissa Äh, eri tapauksissa, kun äh, tarkastellaan näitä numeroita. Eli tästä nähdään esimerkkejä myöhemmin. Matemaattisesta näkökulmasta me pyrimme keskittymään periaatteisiin ja meitä, meille annettiin ohjeita, jossa pyritään välttämään niin kutsutusta poliittista hässäkkää. Tässä on kuitenkin sellainen ongelma, että on teoreettisia Euroopan unioneita, jotka eivät ole olemassa. On siis teoreettisia parlamentin kokoja, joihin ei ole sellaisia ratkaisuja, jotka, joka vastaisi tähän, tähän sääntöön. Meillä on kuitenkin ehdotus ja toivomme, että pidätte tai pidätte tätä hyvänä. Eli tässä, tämä on pieni muutos tähän tulkintaan. Eli siis väestömäärä jaetaan paikkojen määrällä ja sitten otetaan mukaan teoreettinen suhteellisuus ennen pyöristämistä. Eli meillä olisi viisi pientä sanaa, joka sanoi, että tämä suhde ennen kuin se pyöristetään kokonaisluvuksi, niin sen pitäisi ottaa huomioon tämä suhteellisuusperiaate. Me uskomme, että emme ole lojaaleja, vaan että kun laki sallii pieniä muutoksia, eli on joitakin sanoja, jotka sallivat tämän. Jos te hyväksytte tämän ehdotuksen, siis jos te hyväksytte sen, niin se tekee matemaatikkojen elämästä paljon helpompaa, koska lähes kaikki järjestelmät, joita me olemme harkinneet, niin vastaa tähän kysymykseen ja tyydyttää tämän Cambridgein ehdotuksen, mutta ei välttämättä tätä Lamassorin Severin tulkintaa. Hieman keskustelua tästä asiasta. Mikä näistä määritelmistä ei ole vahvempi kuin toinen. Eli on, meidän ei pitäisi puhua siten, että näistä toinen olisi heikompi ja toinen vahvempi. Ne ovat samalla eh, viivalla. Miksi tässä tämä asia on merkitty punaisella? Se tarkoittaa vaaraa. Kun parlamentin jäsenmäärä on määrätty, niin tämä siis määrä nousee sellaisissa, määr, sellaisissa tilanteissa, kun on jäsenvaltioita, joilla on samanlainen väestömäärä. Puhun tästä myöhemmin, jos joku haluaa. Eli tässä kolme adjektiivia, jotka me välitimme. Eli tämä ehdotus on kestävä, avoin ja puolueeton. Se on kestävä, eli sellaiset muutokset, kuten tai Euroopan unionin rakenteen muutokset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, ja niin se on niille kestävä. Sitten se on avoin, eli se pystytään selittämään yksinkertaisesti ja helposti, ja sitten se on puolueeton politiikassa. Matemaatikkojen ryhmä, he olivat todellakin matemaatikkoja ja he olivat puolueettomia politiikan suhteen nämä eivät kuitenkaan riitä määrittämään järjestelmää. Kuten jotkut teistä ovat huomanneet menneisyydessä, niin on, on ratkaisuja moniin kysymyksiin. Jotta me pääsisimme eteenpäin, niin meidän pitää tehdä havaintoja nykyisestä tilasta Euroopan unionissa ja siitä, miten se saattaisi kesittyä tulevaisuudessa, jotta voidaan ottaa huomioon tämä kestävyys. Euroopan unionissa on 27 jäsenvaltiota, pienimmässä on noin 400 000 ja suurimmassa on äh, yli 81 miljoonaa asukasta. Tulevaiset, tulevaiset äh, laajentumiset, minä en niihin pysty vaikuttamaan, mutta todella mukaan tulee pieniä jäsenvaltioita ja meidän pitää ajatella myös sitä, että tulevaisuudessa tulee suurempia jäsenvaltioita on muuttoliikettä, on demografisia muutoksia, äh, jotka tapahtuvat koko ajan ja ne ovat tapahtuneet aikaisemmin ja ne tulevaisuudessakin tapahtuvat. Eli mitkä tahansa numerot, joita näytän teille tässä esityksessä, niin ne ovat äh, Eurostatin lukuja ja ne ovat tämänhetkisiä lukuja. Sitten semmoinen havainto, että me teemme tav tavallaan laatikon ja siihen tulee numeroita. Ja numeroita ovat ne, jotka Eurostat on verkkosivullaan julkaissut. Meidän ehdotuksemme on se, että otetaan järjestelmä, josta, jota kutsutaan base plus propsikin. Ja tämä saadaan, kun otetaan huomioon nämä adjektiivit ja ongelmat ja nykyinen sekä tuleva rakenne, Euroopan unionin rakenne. Me uskomme, että tämä on erittäin vakaa ja avoin järjestelmä tähän paikkojen eh, jakautumiseen jäsenvaltioiden kesken. Tämä base plus prop allocation, niin kutsuttu, se antaa tietyn määrän paikkoja jokaiselle jäsenvaltiolle. Ja tätä, tätä lukua kutsutaan basics, eli perustaksi. Siitä, se on merkitty tässä B-kirjaimella. Sitten se luku P tarkoittaa jokaista jäsenvaltiota, eli 27 kertaa P. Ja tämä antaa tietyn määrän paikkoja, jotka ei ole täytettyjä. Meidän ehdotuksemme on se, että tämä paikkamäärä jaettaisiin suhteella, suhte, jäsenvaltion suhteelliselle väestömäärällä, mutta mikään ei ole näin ongelmatonta, koska meillä on myös jotakin ongelmia tässä minimimäärässä ja sitten kokonaismäärässä. Eli me tarvitsemme metodin, algoritmin, jolla voidaan sitten tyydyttää nämä ongelmat tai nämä puutteet. Ja tapa, millä me teemme tämän, on se, että tässä käytetään niin kutsuttua device-tekniikkaa, eli device-tekniikkaa, sillä otetaan, siinä otetaan tämä, otetaan luku D, eli B kertaa 27 paikkaa, niin meillä on joku määrä paikkoja jäljellä. Ja sitten me saada, saamme väestömäärän jäsenvaltiota kohden. Eli tämä divisor D on, tässä on populaatio B ja siinä saadaan tietty määrä ää, paikkoja. Ja tässä saamme sellaisen numeron, jonka kanssa voimme työskennellä. Ja tämä on, ää, ei ole kokonaisluku, ja koska meidän, tarvitsemme kokonaisluvun, niin meidän pitää pyöristää tämä kokonaisluvuksi. Ja meidän pitää keskustella siitä, että kuinka tämä ää, pyöristäminen tapahtuu. Eli tämä base eli pohja plus tämä numero on paikkojen määrä. Jos siitä saadaan 97, niin se korvataan enimmäisluvulla. Eli tämä on siis 96 tässä tapauksessa. Eli paikkojen määrä eri jäsenvaltioille. Ja jos ajatellaan, että P on kiinteä luku, niin meillä on, me emme saa tässä kohtaa kokonaislukua. Me pelaamme tämän B-luvun kanssa. Ja tästä tulee Tämä on sellainen järjestelmä, jossa, jonka uskomme olevan avoin. Eli tämä ei, tämä voisi, voitaisiin myös nähdä tapana erottaa jäsenvaltion ja kansalaisten luku. Eli maa saa tietyn määrän paikkoja ja sitten loput jaetaan kansalaisten määrän mukaan. Me olemme herkkiä sille, koska emme pystyneet oikein tekemään tätä, me olemme herkkiä sille, että tämä saattaa, saatetaan nähdä reiluna tapana jakaa paikat Euroopan parlamentissa. Ja uskomme, että olisi helppoa osoittaa avoimesti, että tämä on oikeanmukainen, oikeudenmukainen tapa jakaa paikat. Tässä on jotakin numeroita, joita meidän pitää ottaa huomioon, eli erityisesti tämä pohja ja määrä, äh, pyöristetty määrä. Eli tässä on ensin tulos ja sitten selitän vähän sitä. Me ehdotamme, että tämä pohja, siksi valitaan viisi ja sitten se pyöristetään ylöspäin. Eli mikä tahansa murtoluku pyöristetään ylöspäin. Jokaisella valtiolla on enemmän kuin nolla väestöä, niin tietysti tämä numero on aina positiivinen kokonaisluku ja se pyöristetään aina vähintään yhdellä. Eli näiden kahden säännön yhdistelmä tekee kuusi minimimääräksi paikkoja. Ja nykyinen, nyt on paljon pieniä jäsenvaltioita, jotka saavat siis paikkamääräksi tämän kuusi. Eli kaksi asiaa, jotka on määritetty tässä. Ensinnäkin olemme keskustellut lähestymistapaa lähestymistavasta voin kertoa hieman myöhemmin, kuinka päädyimme tähän. Eli tässä on siis pohja, ja te voisitte kysyä, että miksi tämä pohja ei ole pienempi tai suurempi. Seuraava kysymys on se, että on kolme erittäin luonnollista tapaa pyöristää. Voidaan pyöristää lähempään kokonaislukuun 5,6, siitä tulee 6 ja niin edelleen. 5,5, se on sellainen luku, mistä pitää päättää, mutta harvoin ää, tulee tasan 5,5 määräksi. Mutta kun pyöristetään ylöspäin, niin kaikki pyöristetään lähempään kokonaislukuun. Eli kaksi kertaa kolme tapaa äh, valita tässä. Pienempi pohja on hyödyllisempi suuremmille jäsenvaltioille, koska silloin on enemmän paikkoja jaettavana ja isoimmissa jäsenvaltioissa on enemmän kansalaisia, joten ne saavat enemmän, ne saavat enemmän paikkoja. Ja sitten pyöristyksestä yleensä hyväksytään, kuten systemaattiset analyysit osoittavat, että alaspäin pyöristäminen on hyödyllistä suurille jäsenvaltioille ja ylöspäin puolistaminen on hyödyllistä pienille jäsenvaltioille. Eli jos esimerkiksi 60.1 paikkaa annetaan tietylle jäsenvaltiolle, niin, mm, niin ne saa, se saa 60. Mutta jos 6,1 pyöristetään alaspäin kuudeksi, niin tämä on suhteessa paljon enemmän. Eli alaspäin pyöristäminen on huonoa, huono asia pienimmille jäsenvaltioille, ja kun taas pyöristetään ylöspäin, niin se on hyödyllisempää pienille jäsenvaltioille. Tässä Cambridgein kompromissi matematiikolta. Menen ihan nopeasti tämän kohdan. Oli tässä vain vahvistetaan, että me todella olemme matematiikkaa. Tässä on kolme parametria, minimi, määrä paikkoja per jäsenvaltio. Sitten kun otetaan esimerkiksi väestö, P, P kuvasta väestöä, se jaetaan p ja sitten siitä tehdään kokonaisluku ja se lisätään tähän pohjaan. Tämä on teoreettinen allokaatio. Ja sitten jos siitä tulee enemmän kuin M, niin sitten otetaan mukaan M. Eli tästä tulee I ja sitten, sitten siitä tulee SI. SI, se on parlamentin kokonaisluku, kokonaismäärä luku. Ja tästä otetaan D kunnes siitä saadaan todellinen parlamentin paikkamäärä. Tässä on siis pieni m, iso m. Ehdotus on se, että otetaan pohjaksi viisi ja se pyöristetään ylöspäin. Ennen tässä oli, oli, te saitte tällaisia taulukkoja, jotka on jaettu teille teillä on Word-asiakirja, joka on Cambridgein kompromissi. Tämä on meidän raporttimme alku, jossa siis on nämä taulukot. Tämä on ehkä helpompi teille lukea tästä taulukossa. Haluaisin vain selittää tämän rakenteen. Tässä on paljon tietoa. Ensinnäkin meidän pitäisi osata käyttää tätä tietoa. Vasemmalla on jäsenvaltiot, väestömäärän mukaisesti lueteltuna. Sitten on väestön luku viimeisimpien Eurostatin tiedon, tietojen mukaisesti. Seuraavassa kohdassa on pohja. Jokaisella valtiolla on viisi pohjana. Ja me tiedämme tämän, koska olemme tehneet tämän laskun. Eli tässä on 819 000 on lukuna, jolla jaetaan tämä väestömäärä. Et on tietokoneohjelma, joka jakaa tai joka määrittää tämän luvun. Sitten on väestömäärä jaettuna tällä, ja, tällä jakajalla ja siitä saadaan ää, paikkojen määrä. Esimerkiksi Unkari tässä keskellä. Unkari saa viisi paikkaa plus 12,2 paikkaa väestön mukaisesti, eli tästä tulee 17,2 ja se pyöristetään 18. Malta saa 5 ja 0,5 ja se pyöristetään kuudeksi. Yksi jäsen pidetään, siinä on hetkinen Ja sitten suhteellisuus, eli tämä liittyy degressiiviseen suhteellisuuteen. Ensimmäinen ää, kohta on ilman pyöristystä ja toinen on pyöristyksen kanssa. Eli tässä kun tutkitte tätä kohtaa, niin tässä tämä kaavake tuottaa numeroita, jotka vähenevät, kun maan koko vähenee. Eli tähän ei ole mitään poikkeuksia. Sitten tehdään pyöristys, ja pyöristys on jotain, mitä meidän pitää tehdä. Se on ihmisen rakenteeseen liittyvä, ei matematiikkaan. Ja sitten me jaemme ja pyöristämme jotkut toiseen suuntaan, jotkut toiseen suuntaan. Ja sitten kun saamme suhteen, kun jaemme tämän paikkojen määrällä, niin tässä on kaksi kohtaa. Ensinnäkin tämä harmaa alue ylhäällä. Siihen liittyy sellaiset paikat, jossa väestömäärä on sama. Eli Ranska, Yhdistynyt kuningaskunta ja Italia, niissä on kaikissa noin 60 miljoonaa ihmistä. Ja pyöristys toimii siten, että kun katsomme tätä, niin Ranska, Ranskassa on pienempi suhdemäärä kuin Italiassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Eli kun Ranska pyöristetään, niin siitä tulee pyöristettynä 80 paikkaa, eli tämä on melko suuri pyöristys. 79,2 on tämä luku. Tähän ei pitäisi reagoida aina. Täällä löytyy tällaisia numeroita. Esimerkiksi Portugalilla on 12,99 ja Portugali ei siis hyödy pyöristyksestä yhtä paljon kuin Ranska. Eli pitää muistaa, että tässä on Eurostatin tilastotiedot kyseessä ja ne muuttuvat jo ensi viikkoon mennessä todennäköisesti. Eli me pidämme näitä Lavassur Severinin suhteellisuus ää, ää, vi, ikään kuin määrityksiä erilaisena. Me olemme matemaatikkoja, joten tässä voitaisiin käyttää toista keinoa, mutta se ei olisi avoin en tiedä, ottaisiko AFKO-valiokunta, olisiko sitä mieltä, että pitäisi ottaa helposti selitettävissä oleva avoin järjestelmä vai sellainen järjestelmä, jossa pienellä pyöristyksellä tapahtuu jotakin vääristymiä. Sitten Edellinen tilasto, tässä on Kroatia kohdalla 21. Kroatia saa 11 paikkaa ja niiden, ne pitää tulla jostakin. Islanti saattaa liittyä Euroopan unioniin. Islanti on pieni valtio, se saisi kuusi paikkaa ja niiden kuuden paikan pitää tulla jostakin. minun pitäisi tällä hetkellä nyt antaa puheenvuoro puheenjohtajalle. Tässä on jotakin aloja, jotka varmasti herättävät kysymyksiä ja mielelläni vastaan kysymyksiin. Yksi kysymys on se, että mitä tapahtuu, jos toimikauden aikana tulee laajentuminen ja kuinka me tulimme tai pääsimme tähän kaavioon. Tästäkin voitaisiin kysyä, voin puhua siitä hieman ja voin puhua siitä, että miten me päädymme tähän numeroon viisi ja kuinka ja pyöristämisen ylöspäin. Kiitos. Kiitoksia professori tästä loistavasta työtä, jonka tehnyt ja, ja kerroitte meille tästä. Tämä kiinnostaa meitä paljon, kun ajatellaan juuri seuraavia vaalikampanjoitakin sitten. Sitten kollega Duff seuraavaksi, olkaa hyvä. Um, President, uh, first I'd like... Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää professori Krimitia lämpimästi hänen eh, hyvin eh, käytännöllisestä avustaan meille. Hänen eh, innostavalla johdollaan Cambridgein ryhmä teki todella tämän työn hänen pätevässä johdossaan tapaaminen sujui todella hyvin. Tavoitteena oli se, että koolle kutsutut matemaatikot saisivat viikonlopun päätteeksi aikaan yhteisymmärryksen. Aiemminhan äh, tätä ongelmaa on tutkittu koko joukossa tutkimuksia ja tiedemaailma on ollut hiukan äh, eri linjoilla äh, parhaan lähestymistavan suhteen. Ja täytyy sanoa, että nautin keskusteluista sen verran kuin mitä nyt niitä ymmärsin. Ja äh, minun äh, arvostukseni matematiikkaa kohtaan kasvoi merkittävästi. Tämä oli ensimmäinen kokemukseni äh, matematiikasta oikeastaan sen jälkeen, kun koulusta lähdin ja siitä on todella pitkä aika, mutta tämä oli todella stimuloivaa ja keskustelu oli hyvin hedelmällistä. Ja keskustelu todisti minulle kaksi tärkeää seikkaa. Ensinnäkin sen, että matemaattinen malli tämän ongelman ratkaisemiseksi voidaan saada aikaan. Ja toiseksi meidän tulee Lamassur Severin äh, muotoilua hieman muuttaa. Ja näin voimme tehdäkin, koska niin kuin tiedätte, se ei vielä ole laki. Mutta ehdottaisin todella, että osana tätä vuoden 76 äh, lain muuttamista näin tehtäisiin. Erityisesti eh, pidin tästä perusluku plus eh, suhteellinen luku lähestymistavasta, koska niin kuin professori äsken totesi, se kunnioittaa kansainvälisen lain periaatetta yhtäältä jäsenvaltioiden samanarvoisuudesta ja toisaalta demokraattista periaatetta siitä, että jokaisella on yksi ääni, yksi mies, yksi ääni. Lisäksi pidin tästä periaatteesta pyöristää ylöspäin. Päätös on uskollinen degressiivisen suhteellisuuden periaatteelle. koska näin se viime kädessä hyödyttää pieniä jäsenvaltioita. Mielestäni on tärkeää muistaa, miksi valiokunta pyrkii löytämään matemaattisen mallin ongelman ratkaisemiseksi. Ensinnäkin mielestämme se olisi reilumpaa kuin nykyinen jako, joka liittyy poliittiseen, poliittisiin lehmän kauppaan kauppoihin hallitusten välisessä konferenssissa ja tuolloin ei muusta neuvoteltu. Mielestäni meidän tulisi jakaa paikat paitsi reilummin myös läpinäkyvämmin. Ja mielestäni Cambridgein malli saavuttaa juuri nämä tavoitteet. Sitten vielä viimeinen seikka. Paikat, jotka tällä hetkellä jaetaan siltä pohjalta, että jokaisella jäsenvaltiolla on sama peruspaikkamäärä, eli viisi pyöristetään kuuteen, niin tämähän on noin 25 prosenttia Euroopan parlamentin koko paikkamäärästä. Ja laajentumiset huomioon ottaen tulee tehdä päätös siitä, että pidetäänkö kiinni tästä perusluvusta ja jos poliittisesti tämän päätöksen teemme ja minun mielestäni näin tulisi tehdä, niin saattaa olla tarpeen tulevaisuudessa vähentää tätä peruspaikkamäärää viidestä neljään. Matemaatikot ehdottivat, että jos jäsenvaltioita on 32, tätä peruslukua tulisi todella laskea viidestä. Ja jos viidestä neljään ja jos jäsenvaltioita olisi 38, niin viidestä kolmeen. Toden totta, tämä matemaattinen malli luonnollisesti on vietävää keskusteluihin neuvoston kanssa. Mehän emme päätöstä tee, mutta me voimme tehdä ehdotuksen ja käynnistää neuvottelut neuvoston kanssa, joka luonnollisesti on hyvin kiinnostavaa. meidän tulisi myös ennakoida menettelytapaa järjestelmän vakauttamiseksi, mitä tulee Euroopan unionin jäsenvaltioiden määrän kasvuun. Mutta olisin hyvin kiinnostunut kuulemaan ensimmäisiä reaktioita tähän ehdotukseen liittyen. Professori tulee toimittamaan meille joku sen viikon sisällä lopullisen hyvin kattavan malliehdotuksen, jota tulemme sitten tarkastelemaan. Minä olen esittelijä ja me jatkamme luonnollisesti keskusteluja sitten tuon kattavan kertomuksen pohjalta ja itse tulen keskustelujen jälkeen sitten päättämään, että minkälainen kanta, minkälaisen kannan itse valitsen. Kiitos. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää Andrew Duffia ja myöskin professori Grimmettiä tästä esityksestä. Tämä kertoi meille symposion tulokset Cambridgeista. Minusta vaikuttaa siltä, että jollain tapaa he ovat onnistuneet tarjoamaan meille ratkaisun, joka vastaisi juuri näihin kysymyksiin, jotka olemme esittäneet, ainakin osittain. Ainoa asia, mitä emme tässä täysin kyllä löydä tästä vastauksesta, on se vaatimus, että todellisuus ja tiede tietenkin ovat vähän eri asioita, joten alenevan suhteellisuuden mm, raskeminen Severin lama suurin eh, mukaan, niin se on jo osoittanut se, että sille ehkä ei vielä kaikkea vakautta tarjolla tässä. Kuitenkin ymmärsin sen, että, että tässä on valittu se metodi, joka on tällainen fix prop, eli siinä on tällainen pohjaluku, joka on pysyvä, joka ottaa huomioon tietenkin tasavertaisuuden jäsenvaltioiden välillä sitten sen suhteellinen osa. Ja juuri tällä tavoin voitte ottaa alemman suhteellisuuden suhteen kaikkein suhteellisin mahdollisuus esille. Ja kun valitaan joku perusta, joku perusluku, vaikka viisi, ei kuusi siis, niin – sitten tavallaan mieluummin pyöristäisin ylöspäin, eikä alaspäin. Ja näin pienet ja keskisuuret valtiot saavat hieman etua tästä, jos ymmärsin nyt oikein puheenvuoron. Minusta tämä on aika vakuuttava ratkaisu. Ainoa epäilys, joka minulla on, on vain on tietenkin tämän poliittiset seuraukset sitten, mikä tällä ratkaisulla olisi. Jos otetaan viisi kuuden sijaan. Siitä tietenkin tässä ilman muuta tulee esille, kuinka se, kuinka tällä hetkellä jaetaan tämä, nämä paikat. Ja tällainen poliittinen historiansa tietenkin täällä, tässä talossa sekä, sekä neuvostossa. Ja sitä on tietenkin vaikea muuttaa. Mutta oikeastaan olen tämän fix prop linjan takana, siis tämän, jossa on kantaluku ja suhteellinen osuus. Tämä on semmoista ainoa looginen ratkaisu. Ja minusta kompromissi vaikuttaa ihan hyvältä. Ja toivon myös sitä, että tässäkin, täälläkin talossa järki voittaa, jotta voimme sitten lyödä avoimen ja tällaisen ketään suosimattoman ratkaisun asiaan. Kiitoksia. Sitten sitten kollega Hefner, olkaa hyvä. Minäkin haluan sydämellisesti kiittää professori Grimitia ja muita matemaatikkoja. Samoin haluan kiittää lämpimästi Andrew Duffia aloitteesta. On aivan ilmeistä. Ja kuinka muuten olisikaan, niin on aivan ilmeistä, että on olemassa matemaattisesti puhdas järjestelmä kunnioittaa degressiivistä suhteellisuutta, kunnioittaa sitä paremmin kuin poliittisen lehmänkaupan kautta. Sen suhteen montako paikkaa kullekin kuuluu. Mielestäni meidän tulisi todella tällainen läpinäkyvä, ymmärrettävä malli löytää, malli, johon ei voi liittyä johon ei voi liittyä sellaisia kysymyksiä, joita ei voi hallita. Joka tapauksessa tähän tarvitaan poliittiset puitteet, esimerkiksi tämä perusluku 6 tai niin kuin ehdotuksessa 5 plus yksi. Ymmärrän hyvin, että tämän ymmärrätte ja olette tämän valinneet sitten tämä 96 kattona ja 751 paikkaa kaiken kaikkiaan. Mielestäni tämä on hyvä ehdotus, mutta yhtä asiaa en ymmärrä. Ja sitä en ymmärrä sitten kerta kaikkiaan ollenkaan. Te valitsitte tällaisen jakoluvun, joka mahdollistaa sen, että kun samaa menettelyä degressiivisen suhteellisuuden kautta valtaa käytetään jokaisessa jäsenvaltiossa. Se heijastelee väestömäärää eri jäsenvaltioissa ja sitten kun tullaan nämä, tai ei tule tasalukua, ehdotatte, että pyöristetään. Tästä täytyy käydä poliittista keskustelua. Tämä pyöristäminen hyödyttää pieniä jäsenvaltioita, mutta sen minä voin kyllä hyväksyä. Mutta yhtä asiaa en ymmärrä. Saksan tapauksessa ei ole pyöristetty ylöspäin, vaan on pyöristetty alaspäin yhdeksän paikkaa. Ja miten ihmeessä te selitätte tämän Saksan perustuslakituomioistuimelle ja saksalaisille? Niin, niin, siis näin lukee sopimuksessa. Minä en ole matemaatikko, mutta sen verran matematiikkaa ymmärrän minäkin, että ymmärrän kyllä, että luonnollisesti, jos hyväksytään tämä kuusi alaraja ja 60, 96 eh, ähm, yläraja, niin voitaisiin valita sellainen äh, äh, jakoluku, jolla päästäisiin äh, numeron 96 ylärajassa – mutta nyt on valittu sellainen jakoluku, jolla, jolla päästään 105 paikkaan Saksalle ja sitten se pyöristetään alaspäin yhdeksällä paikalla. Ja minun mielestäni tämä ei ole sellainen matemaattinen malli, joka on helppo ymmärtää. Sanon tämän, tämän teille ihan suoraan, koska asia kiinnostaa minua ja Äh, haluan, että tämä ehdotettu malli hyväksytään myös minun kotimaassani ja minä voin kertoa teille jo tässä ja nyt suoraan, että minun kotimaassani tätä mallia ei tulla hyväksymään äh, äh, tästä kertomastani syystä. Eikö voitaisi valita hieman pienempi jakoluku, joka johtaisi sitten siihen, että jokaisen jäsenvaltion kohdalla kaikkien 27 jäsenvaltion kohdalla päästään sellaiseen tilanteeseen, että katto 96 ei ylity. Kiitoksia. Edustaja Hefner, sitten edustaja Fox, olkaa Uh, thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Haluan ihan ensiksi kiittää tästä mietinnöstä. Kaikki muut, muistatte, kun puhuimme näistä vaaliuudistuksissa, en ollut kovinkaan innostunut siitä, mutta nyt tämän matemaattisen kaavan esittäminen on erittäin järkevä ja kiitos professori Grimetistä tästä erittäin selkeästä selityksestä. Minusta vaikuttaa siltä, että tämä kaava, joka hän on keksinyt, on avoin, läpinäkyvä, se on selkeä ja se on sellainen, joka voidaan selittää. Ja tämä on erittäin hyvä etu. Ja se myös loppu, kuten Andrew sanoi, niin tämä, tämä hevoskauppa, joka tuntuu olevan käynnissä, niin minä myös hyväksyn Andrewn kannan siitä, että meidän pitää pohtia tätä peruslukua tässä kaavassa, koska tämä vaatii perussopimuksen muutoksen ja tämä on vaikeaa. Palaan tähän hieman myöhemmin. Siksi tarvitaan tässä kaavassa sellaista, joka liittyy tähän siihen, että tämä pohjaluku ei olisi yli 20 prosenttia luvusta kuusi. Andy puhui eh, minusta 27 tulee 35, eli y- tästä tulee noin 18 prosenttia. Eli otetaanko sitten 20 prosenttia absoluuttiseksi ylärajaksi ja sitten tämä pohjaluku vähenisi yhdellä. Eli tämän professori sanoisi tämän varmaan elegantimmin, mutta jos tätä järjestelmää muutetaan, niin pitää ottaa huomioon sen, että mon enemmän jäsenvaltioita liittyy EU-hun. Eli professori on tehnyt oman työnsä, hän loi tämän matemaattisen kaavan ja tämä liittyy politiikkoihin. Ja tämä edellinen kommentti tuo esiin sen ongelman, joka meille tulee eteen, kun otamme kaavat käyttöön. Jos katsotte kohta 27, niin 16 jäsenvaltiota menettää jäseniä, eli Portugali menee 23.18. Eli tämä on melko suuri määrä jäseniä. Tämä kaava eh, vaatii eh, tulkintaa, ja Andrew on sanonut, että 27 jäsenvaltiota jos 16 menettävät jäseniä, niin ainoastaan kuusi jäsenvaltiota voittaa. Ja yksi syy, miksi pidän tästä niin paljon, on se, että yhdistynyt kuningaskunta saa lisää kahdeksan paikkaa, mikä tarkoittaisi, että minun oma vaalipiirini saisi seitsemän paikkaa. Eli olisin erittäin iloinen. Tämä vakiinnuttaisi minun asemani. Mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että politiikka tämän takana on erittäin vaikeaa. Ja jos voisin sanoa tai puhua saksalaisesta kysymyksestä, niin miksi Saksalla pitäisi olla 96 paikkaa? Vastaus on se, että koska Lissabonin sopimuksessa sanotaan näin. Mutta jos me kirjoitamme uudelleen tämän kaavan, niin Saksa ihan oikeutetusti kysyisi sen kysymyksen, että miksi me muutamme muuta, muut asiat paitsi tämän asian. Tähän ei taida olla loogista vastausta, eli miksi Saksalla pitäisi olla 96 maata? Se on tietysti hyvä muille maille, koska meillä on enemmän jaettavana paikkoja, mutta looginen argumentti ja sillä sitä ei ole sille, että miksi Saksalla pitäisi olla vain 96 paikkaa. Tämä on erittäin kiinnostava esitelmä ja pidän tästä avoimesta ja selkeästä järjestelmästä, mutta se että tämä hyväksyttäisiin, niin mahdollisuudet sille ovat nollassa. Adesso do la parola al collega Tarkovsky. Sitten kollega Tarkovsky, olkaa hyvä. <clears throat> Well, professor, thank you very much for your, uh... Kiitoksia professori tästä selkeästä esityksestä. Minäkin olin mukana keskustelussa ymmärsin ainakin osan siitä, joten onnittelut teille, koska te teitte hyvin hyvän avoimen kaavan tästä, teette lyhyen esityksen ja selkeän esityksen, joka ei ole helppoa. Muutama sananen. Ensinnäkin, monetkaan eivät varmaan tiedä, että tämä oli todellakin järjestö, joka hyväksyttiin Kööpenhaminan huippukokouksessa, jossa oli tällaiset osat, minkä mukaan paikat jaettiin. Ei mitään kaavaa kuitenkaan ollut, vaan sen jälkeen, kun tämä hyväksyttiin, niin sitten sen jälkeen neuvoteltiin sitten jäsenvaltion välillä, kuinka tämä toteuttaa. No, tämän asiaan liittyen se ajatus, että hyväksyttää tällainen pyöristäminen, niin kuin te erotitte, ja sitten, että perusluku olisi myöskin mukana niin kuin tarvitsette, että ylöspäin pyöristäminen on tietenkin etu pienille valtioille, ja sitten alaspäin pyöristäminen taas isojen valtion etu. Tässä on tietenkin logiikka kyllä takana, kyllä. Mutta ymmärrän myös sen, että jos erotamme jotain lisämuutoksia vielä tähän, niin meidän pitää paremmin perustella se, tämä perusluku, kun me olemme aika paljon tässä kuudessa kiinni täällä, ja kun puhuimme aikaisemmin, niin täällä, jos totesimme täällä sitten hyväksymässä sen pohjaluvun, joka olisi vähintään kuusi, niin jollain tavalla pitäisi sitten kertoa nyt muille, että tavalliset ihmiset ymmärtävät, miksi tämä perusluku valittiin. Ja koska täällä on tultu siihen, että saadaan kuusi, kuusi paikkaa joka tapauksessa, ja sitten sen jälkeen jaetaan vielä paikkoja eh, realistisesti tämän jälkeen. Niin tämä valiokunnan tehtävä jotenkin on, ja myöskin parlamentillekin tämä tehtävä on se, että katsoo, että onko tämä mahdollinen ratkaisu ja kun me puhumme tällaista lehmänkaupasta, jota on käyty neuvostossa jo paikkojen määrästä, niin ja jos ei ratkaisu ole aikaiseksi, niin tämä auttaisi kyllä siinä. Tämä olisi hyvä tapa ratkaista paikka ja jako, mutta toisaalta meidän pitää pitää mielessä myöskin realiteetit. Ja jälleen kerran olen samaa mieltä Tämä olisi aika elegantti kaava ratkaista asiat ja tietenkin täydellisessä maailmassa voisimme myöskin paremmin sitten perustella pohjalta, miten me jaamme paikat. Mutta mä vasta alkukeskustelua. Katsotaan sitten, miten, keskustellaan sitten, kun puhutaan kansalliselta näkökulmalta. Kun, kun nähdään, kuinka paljon ollaan eurooppalaisessa integraatiossa edetty aika täälläkin, tässäkin talossa, jotenkin me päästä rajojen yli jo ja unohtamaan nämä eh, etuasiat, mutta kun sitten puhutaankin paikoista, äänimääristä tai jostain muusta, niin että kansalliset lasit laittaa päähän ja tämä varmaan haittaisi myös keskusteluja. Vaikka me epäonnistuisimmekin, niin ainakin me voisimme yrittää sitten sitä, että voisimme luoda tällaisen ajattelutavan – tämän valiokunnan kautta tähän taloon. Tämä varmaankin antaisi meille apua, koska tämä on loogista ja johdonmukaista. Kiitokset vielä kerran ja toivotan kaikkea onnea ja menestystä. Ecco, ha chiesto di parlare l'onorevole Brock alla... Edustaja Brock, olkaa hyvä. Ganz perfider Trick äh, der No niin. Cambridgein matemaatikkojen onnistui antaa Briteille kahdeksan lisäpaikkaa, mutta menisikö kansanäänestyksessä läpi? No ei. Siis vakavasti, vakavasti otettaen nyt. Henkilökohtaisesti voisi allekirjoittaa tämän kaavion saman tien. Mielestäni on hyvä, että asiat hoidetaan matemaattisen kaavan mukaan, joka samalla kunnioittaa näitä sovittuja lukuja 96 6 751. Näin tosiaan ei tarvita poliittista lehmänkauppaa aina laajentumisen aikaan, kun sovitaan paikka josta uudelleen. Minä en koulussakaan matikkaa oikein ymmärtänyt, siksi en ymmärrä tätäkään, mutta kyllä minä uskon, että tämä on järkevä lähestymistapa. Kuitenkin meidän täytyy ehkä itsekin tätä hiukan selittää ja osittain sitten tarvitsemme teidän apuanne. Herra Hefner tässä hyvän pointin nosti esiin. Sopimuksessa on lyöty lukkoon, että Saksalle kuuluu 96 paikkaa, mutta Saksassa keskustellaan toistuvasti siitä, että miten voidaan tehdä järkevää eurooppalaista lainsäädäntöä, kun on se periaatteellinen demokraattinen ongelma, että yhdellä miehellä ei ole yhtä ääntä. Ja siksi ehkä olisi hyödyksi saada hiukan apua, kun tästä menettelystä sovitaan. Toinenkin asia, jonka halusin nostaa esiin, tämän joku jo sanoikin, tämä pitää saada parlamentissa läpi ja on aina hankalaa, kun on tällainen hmm, looginen malli, mutta joka tarkoittaa 18 jäsenvaltion kohdalla jostain luopumista. Ja tässä kyllä poliitikkojen logiikka ei ehkä tähän ihan riitä tätä ymmärtämään. Kyllä minä näen, että tässä on suuri poliittinen ongelma. Miten tämä saadaan läpi, kun niin moni menettää tässä? Ja erityisesti kun katsotaan keskisuuria maita, niin äh, tässä tarvittaisiin kyllä selitys, selityksiä niin, että ne edustajat, jotka tulevat keskisuurista jäsenvaltioista, voisivat ymmärtää ja välittää eteenpäin sen, miksi näin on. Ja siksi olisikin hyvä, jos voisimme tavata vielä uudelleen ja te voisitte meille antaa evästykseksi perusteluja sille, miksi tulee näin toimia, että miksi tämä on loogista. Kiitos. Kiitoksia edustaja Brock. Ja sitten vielä Edustaja Shefflin, olkaa hyvä. Thank you, Chair, and my great... Kiitos puheenjohtaja ja paljon kiitoksia professori Grimmettille. Tämä oli erittäin hyvä ja ehkä juuri ja juuri seurasin tätä esitystä. Minä tiedän paljon matematiikoita, tiedän että se mitä saimme esityksestä ne oli erittäin selkeä suurimman osalle meistä. Video ehkä auttaisi ja ehkä DVD kaikilla 23 kielellä olisi vielä avuliampi tämän ymmärtämiseksi. Tässä keskustelu on lähtenyt käyntiin parlamentin paikkojen jaosta ja tämä järjestelmä, se on jotakuinkin joustava ja joka tapauksessa se on oikea askel oikeaan suuntaan. Se tekee paikkojen jaon äh, jotakuinkin avoimeksi, tämä on oikein, mutta minulla on ongelmia tiettyjen asioiden kanssa ja tässä äh, olen Foxin ja Hefnerin jäljillä, eli on poliittisia ongelmia näiden paikkojen jakamisessa, kun sitä taas tarkastellaan tällä tavalla kun minä tarkastelen, niin näen sen, että keskisuuret jäsenvaltiot, äh, mukaan luettuna minun oma maani ja Unkari, jää tässä äh, jalkoihin. Eli tämä ei onnistu kovinkaan hyvin. Me emme varmastikaan pitäisi siitä. Ja jos näin oikein, niin suurimmat valtiot äh, pärjäävät oikein hyvinkin. Yhdistynyt kuningaskunta, Ranska, Italia, Espanja, Romania, ne ovat saavat hyötyjä tästä, mutta itse mielestäni Euroopan unionin kaltaisessa instituutiossa äh, vakaus on järjestelmässä äh, ja se oli äh, järjestelmässä heti alusta asti. Ja tämä tarkoittaa sitä, että pidämme sitä tai emme, niin tietty pienempien jäsenvaltioiden yliedustavuus on olemassa. Esimerkiksi yhdistynyt kuningaskunta, siinä on Skotlanti ja Wales on yliedustettuna Westminsterissä. Eli tämä on sellainen tosiasia, jota ei otettu huomioon, kun teitte tätä kaavaa, mutta tämä on poliittisesti erittäin tärkeää, sillä on tehtävänsä. Ja jos minun pitäisi päättää tästä, niin Unkarissa ihmiset sanoisivat, että tätä ei voida hyväksyä. Ja minulla on jotakin ongelmia tämän hyväksymisestä, joten haluaisin saada itseäni viisaammilta jotakin argumentteja, eli miksi minun pitäisi hyväksyä tämä. Eli me, meidän jäsenmäärämme putosi jo 22 ja nyt se on 18 ja seuraava askel on se, että meitä on vain 15. Eli mitä tässä oikein tapahtuu? Varmasti ymmärrätte pointtini. Ancora onorevole Hefner ha chiesto... Edustaja Hefner on vielä puheenvuoroa. Kiitokset herra Kasini, kiitos puheenjohtaja ja kiitoksia professori teidän esityksestänne. Meillä on tietyt asiat lyöty lukkoon sopimuksessa se on näin ja näin se on. Mutta mitä tulee tähän pyöristämiseen, niin äh, siihen mielestäni liittyy ongelma, koska jos minä joutuisin tämän selittämään jollekin kotopuolessa, niin äh, matematiikassa on aina sovittu, että pyöristetään joko ylös tai alaspäin riippuen siitä, että mikä se numero siellä pilkun takana on. Ja nyt tässä sitten lähdetäänkin vain ylöspäin ja 99 prosenttia parlamentin jäsenistä ei ole matemaatikkoja. Itse olen insinööri, mutta minun on tätä silti vaikea ymmärtää. Mehän saimme tuon Excel-taulukon, jossa on näitä numeroita. Te tämän meille järkevästi selitittekin. Ja tosiaan aina kun unioni laajenee, tilanne muuttuu, mutta niin kuin Brock ja muut tässä jo totesivat, tätä voi olla hyvin vaikea välittää kansalaisille tämä tiedottaminen on hyvin vaikeaa. Varmasti kaikki euroskeptikot omassa kotimaassani taputtavat käsiään, kun he näkevät, että on äh, jopa matemaattinen kaavio ja malli, joka tukee heidän äh, kommenttejaan tai heidän ajatuksiaan. Minun mielestäni tämän pyöristyksen tulisi äh, toteutua ylöspäin ja alaspäin, niin kuin matematiikassa muutenkin näitä kolmea lukua, jotka täällä on lyöty lukkoon sopimuksessa, niitä ei voi muuttaa, mutta minun mielestäni tähän pyöristämiseen tulisi vielä puuttua. Ja se, mitä kollega tuossa äsken sanoi, pyöristetään ylöspäin ja alaspäin. Ja ehkäpä voisitte vielä tosiaan selittää tätä. Kyllä minä, minä kuuntelin teitä hyvin huolellisesti, mutta minä en ymmärtänyt, miksi ei voida – tätä pyöristämistä pyöristää ylöspäin ja alaspäin niin kuin me kaupassakin teemme tai niin kuin matematiikassa tehdään tavallisesti. Miksei tässä? Grazie, onorevole Hefner. Kiitoksia, edustaja Hefner. Niin, pyysin vielä puheenvuoroa vielä vähäinen tässä, ennen kuin sitten professori Krimet vastaa kysymyksiin kohta puoliin. Koska totesin, että ymmärsi jotain äsken väärin, tämä on ikävää Kyseessähän tekee minun mielestäni ei ole mitkään kansalliset edut. E, e, Tämmöistä ensimmäistä kertaa, kun näin kävisi nyt sitten, olisi aika ihmeellistä, että jos matemaattinen kaava johtaisi siihen rooliin, että vasta taistelen tässä aina. Eikä kun selitän Saksassa aina kansalaisille, että parlamentti pitää olla tämän yksi ääni, yksi ihminen periaatteen kanssa toiminnassa, mutta tämä aina onnistu täällä. Ja totta kai me Saksassa me saamme sitten relatiivisesti näiden, siis suhteellisesti näiden vähemmän ääniä kuin Maltassa esimerkiksi on kullakin äänestäjällä. Ja tämä tietenkin pitää nähdä myöskin yhteydessä Andorfin aloitteeseen nähden. Tietenkin olisi hyvä, jos löydettäisiin joku kaava, joka olisi johdonmukainen, selkeä. Ja tietenkin toiseksi ymmärrän myöskin nämä poliittiset vaatimukset, jotka ovat olemassa, joista ei tässä voi nyt keskustella, vaan on pelkästään olemassa. Niistä ei voi keskustella. Eli 751 ja 96 ylärajana. Ja ymmärrän myöskin tämän kaavan, jonka olette luoneet. Etenkin lähdet tässä niin, että tässä on tämä jakoluku, joka on löydetty sillä tavoin, että se on tämän vaihteluvälin sisällä, ja, ja sitten tällä tavoin saadaan aleneva suhteellisuus aikaiseksi, jota on johdonmukaisesti käytetty. Ja toiseksi sitten niissä tapauksissa, missä on tässä lukujatkin ovat tulleet tasan, ja näin yleensä käy, niin te olette pyöristäneet ylöspäin. No tämän periaatteessa kyllä ymmärrän. Tästä voidaan myös poliittisesti keskustella, ei tämäkään on se ongelma, mutta kaikki mitä tästä sitten poliittisesti seuraa, ne pitää keskustella poliittisella tasolla. Tästä tulee aika vaikeaa. Mutta tällä hetkellä pohdiskelee vain pelkästään matematiikkaa. En oikein ymmärtää tätä ja voin sanoa suoraan ääneen. Miten nämä ovat tämän 6 ja 96 ja 413 000 Maltan ähm, ja sitten taas täällä, täällä taas tämä 20 miljoonaa Saksan väkilukuna otetaan niin ylä- ja alarajoiksi. Ja tällä rajalla sitten laskette paikkoja ja joita käyttää johdonmukaisesti. Haluaisin nyt ihan sellaista todeta, että Saksassa meillä on hyvin vaikea keskustelu tällä hetkellä perustuslakituomioistuimen päätöksen jälkeen. Me voimme tietenkin tämän juridisen päätöksen poliittisesti sitten äh, tarttua siihen, jos tämä, tämä ei ole mielivaltaisesti tehty. Jos nyt toteamme, että luodaan tässä sellainen tekijä, joka on kaikille valtioille, 26 valtioille johdonmukaisesti käytetty, paitsi ei Saksalle, niin en tiedä kuinka tämä voitaisiin vetää läpi, vielä läpi tällainen asia. Tämäkin kysyikin teiltä ja Duffilta, miksi te ette matemaattisesti tehnyt tätä näin perusteella tätä asiaa. Haluaisin käydä keskustelua kyllä tästä kaavasta, joka on kaikille sama, mutta, ja se pitäisi myöskin taata demokratia Euroopassa niin, että pienempiä voidaan vahvistaa ja isoja voidaan heikentää, mutta tällä kaavalla en. Tämä ei kyllä käy. Tarkovski on vielä puheenvuoro. <clears throat> Gerrit, uh, one, one. Gerrit, yksi selitys ehkä tähän vielä liittyen siihen, mitä tarkoitin. Sinä sanoit, että sinua ymmärrettiin väärin, kun totesin, että me tässä laitamme kansallisen hatun päähämme. Ei tämä välttämättä tarkoita sitä, että että haluamme kansallista etua ajaa. Ei, vaan tarkoitin sitä, että tässä katsomme asiaa kansalliselta kannalta. Ja yksi hankaluus tähän vielä liittyy tähän järjestelmään. Yleensä kun neuvottelemme Euroopan unionissa, on aina pakettisopimus. Ja esimerkiksi Saksan tapauksessa, kun tästä neuvoteltiin muiden asioiden yhteydessä, eli neuvoston äänimäärän yhteydessä Saksan kanta, tai Saksa oli helpompi saada tämän kannan taakse. Ja saatiin uusi kaksoisenemmistöjärjestelmä, jossa väestörikkain jäsenvaltio eli Saksa hyötyi. Ja sitten Saksa saattoi hyväksyä 96 MEPin ää, määrän tai MEPin määrän laskemisen siihen, koska he hyötyivät sitten toisaalla – mutta kun ei ole tällaista pakettia, niin voi olla vaikeampi saada ää, aikaan sopimusta tästä yhdestä ainoasta matemaattisesta ää, mallista. Varmasti kaikki olemme samaa mieltä siitä, että tämä on paras mahdollinen vaihtoehto tai malli, mutta tähän liittyy monia poliittisia ongelmia, juuri niitä, joista nyt keskustelemme, ja sehän on ihan luonnollista Mm. Ö, tästä on vaikea puhua yhdistämällä sitä muihin toimielimiin. Ö, kun meillä on paketti, niin yksi sai komissaarin ja toinen sai enemmän ääniä neuvostossa ja kolmas sai enemmän paikkoja parlamentissa, mutta nyt parlamentin jäseninä meidän on hankalampi tästä puhua, kun tässä puhutaan yhdestä ainoasta asiasta parlamentin jäsenenä Äh, oli ehkä hiukan noloakin välillä kuunnella niitä keskusteluja siitä, että no niin, te saatte kaksi paikkaa lisää parlamenttiin. Eikö se nyt riitä? Äh, eli tällaista lehmänkauppaa tosiaan. Ja toden sanoakseni, kun puhutaan järjestelmästä, kun puhutaan Euroopan parlamentista ja kun katsotaan, kuinka monta paikkaa vaikkapa Puola saa, ei siksi, että katsoisin tässä nyt kansallista etua, vaan ihan äh, vaan, että voisin puhua sitten äänestäjilleni asiasta. Sehän on jo luonnollista. Kiitoksia, professori Grimmet. Ennen kuin annan teille puheenvuoron, niin minäkin haluaisin tehdä muutaman kysymyksen. Huomaatte kyllä, että kuinka täällä on paljon mielenkiintoa tähän. Ja minäkin yritin tässä juuri laskemaan näitä, näitä tässä, kun te esititte sitä teidän. Mutta kuitenkin haluaisin kysyä teiltä muutamaa vastausta. Ymmärrän kyllä sen, että Saksa, jolla on nyt sitten, tai sitten joku muu maa, jolla on pelkästään kuusi edustajaa, ja joka sitten ei pysty saamaan ähm, enempää edustajia. Niin jotkut maat ovat sitten tässä myöskin suhteettomia. Ja sitten jotkut, jotka ovat täällä ylärajoilla tai alarajoilla, niin pitää niillä myös joku suhteellisuusmaisuutta niille. Että maa, joka on vaikka vähän tai paljon kansalaisia, vaikka 60 miljoonan maan, niin totta kai hän pitää olla enemmän kansalaisia, äh, edustajia kuin, kuin tällä kymmenellä, kymmenen miljoonan maalla perusluvusta huolimatta. Eli ne maat, jotka ovat tässä minimi- ja massimin äh, välillä, ovat tavallaan voisi olla suhteellisuus ihan tarkkaakin. <laughs> Tietenkin voi ehkä erehtyäkin tässä, mutta kun katson näitä tuloksia, niin meidän pitää todeta, että tämä vastaus on kyllä lähempää minusta tämä perusluku kuutta kuin viittä, kun minä luin näitä laskeskelin tässä. Ja kriteeri on se, että kun pitää katsoa näitä maksimi- ja minimirajoja, niin tässä tarvitaan jotenkin tiukkaa suhteellisuutta sitten näiden keskitason maiden suhteen, kuinka pieniä ne olivatkin. Joko tarvitaan tarkka kriteeri tai ei ollenkaan. Ja toiseksi, ehkä, ymmärrä täysin tätä, mutta ehkä tämä on minun syytäni, että minä en ymmärrä näitä tämän tarkkaan. Minkä takia valitsitte viisi perusluvuksi eikä kuutta, niin kuin perustus, perusluvuksessa on? Ja olemmeko sitten varmoja, että tällaiset laskut, jotka olette ottaneet esille, niin otat huomioon myöskin sitten seuraavan laajentumisen, unionin laajentumisen, vaikka sen pieninkin maihin, niin kuin Kroatia, Islanti, ja että myöskin tulisiko ottaa tämä myöskin huomioon suuren, suurten maiden liittymisen unioniin, vaikka, vaikka Turkki, joka on vähän verrattavissa Saksaan, No niin, tässä on varmaan tarpeeksi nyt miettimistä. Voitte vastata näin. Thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Ja Tässä on paljon kysymyksiä esitetty. En ole varma, että ymmärsinkö ne kaikki, mutta yritän tässä pohjata asiantuntijuuteeni. Yksi kysymys on tämä kuusi 96, 742 ja niin edelleen, ja mitä sen kanssa voidaan tehdä. Suurin jäsenvaltio tuntee, että olisi ehkä vaikea oikeuttaa sitä, että heiltä otetaan paikkoja. Tämä toteutettiin, koska se liittyy niihin numeroihin, jotka annettiin. Eli jos me teemme pienimmästä, pienimmälle jäsenvaltiolle kuusi paikkaa ja suuremmalle 96 ja sitten sovellamme suhteellisuutta, niin tästä tulee joku vastaus. Yksi asia, mitä voitaisiin muuttaa tietenkin parlamentin jäsenten määrä, eli 6 ja niin edelleen. Tästä voitaisiin, tämä voitaisiin liittää, tähän voitaisiin laittaa se raja, mutta tästä voisi tulla tuloksena se, että yli 16 jäsenmaata menettää paikkoja. Eli totaali- tai kokonaisväestömäärä pitäisi ottaa tässä huomioon. Toinen määrä tai asia, miten päästäisiin toisen jäsenlukuun, olisi sellainen kurvin luominen, joka ei ole suora. Eli tässä ei tarvitse olla matemaatikko saadakseen tämän kurvin aikaiseksi. Eli otetaan vain Excel-taulukko ja laitetaan numerot sinne ja kurvi piirtyy itsestään. Ja sitten tulee tapaatte naisen tai miehen kadulla ja hän kysyy, että miten te teitte ja sitten sanotte vain, että laitoin ne Excel-taulukkoon ne luvut. Tämä ei ole kovinkaan periaatteellinen tapa jakaa paikkoja Euroopan parlamentissa. Ja mielestäni jos tätä metodia käytetään, jos siitä tulisi helposti selitettävää, niin ihmiset kyseenalaistaisivat tätä oikeudenmukaisuutta haluan tietysti olla varovainen sen kanssa, etten, että tässä ylitä toimivaltuuksia. Olen matematiikko, mutta olen myös ihminen. Jos meille annetaan erilaisia sääntöjä, jos meille kerrotaan esimerkiksi, että varapuheenjohtajan maan, jonka me kaikki tiedämme, sillä pitää olla tietty määrä paikkoja esimerkiksi, niin me voisimme pohtia näitä sääntöjä ja lähestyä tätä periaatteellista metodia näiden sääntöjen mukaan, mutta meille ei ole annettu näitä tietoja. Eli minusta vaikuttaa siltä, että tämä on erittäin hyödyllinen keskustelu, koska tässä saadaan, tulee esille se kysymys, että millainen, millaisen parlamenttiin haluatte kuulua ja kuinka se voidaan oikeuttaa tai perustella äänestäjille sekä ehkä muillekin äänestäjille muissa maissa. Tähän liittyy paljon muitakin mielenkiintoisia kysymyksiä. Katsotaan, teinkö muistiinpanoja kaikista. Yksi kysymys on tämä pohja tai perusluku ja kuinka sen pitäisi muuttua. Ihan haluaisin puhua uudella sanalla tästä, eli minimi luku. Eli se on se numero, minimiluku, joka laitetaan tähän kaavaan. Eli minimi on kuusi. Eli kuusi on kerrottu meille, siis kuusi on minimiluku. Eli tämä perusluku on se, joka takaa tämän minimimäärän kuusi. Jos perusluku sitten riippuisi valtioiden määrästä sekä väestömäärästä, niin vaikuttaa selvältä minun ryhmälleni, että näin pitäisi olla, koska olemme periaatteiden naisia ja miehiä ja me ymmärrämme, että on mahdollisia laajentumia, tu, laajentumisia tulo, tulossa, joten kuuden pitäisi olla tämä minimimäärä. Mutta ei ollut meidän tehtävämme määrittää sitä, että miten tämä liittyy jäsenvaltioihin. Me kyllä käytimme paljon aikaa tähän keskusteluun ja meidän raportissamme tulee olemaan sellainen osa, joka on vapaaehtoista lukemista luentojen jälkeen, joka kertoo siitä, että kuinka tämä pohjaluku liittyy jäsenvaltioiden määrään. Ja tämä jättää avoimeksi tämän valiokunnan jäsenille keskusteltavaksi sen, joka, josta, josta he, jota he pitävät kiinnostavana. Yksi mahdollisuus on ottaa tämän parlamentin kokonaismäärä huomioon. Eli otetaan tässä siis tämä minimi, taattu minimi huomioon. Ja pitäisikö sitten olla ohjeita siitä, että mikä tämä prosenttimäärä pitäisi olla. Tämä oli meille eh, mahdollinen eh, juuri, ja tämä olisi ehkä mahdollista ottaa huomioon, mutta tämä ei ollut meidän tehtävämme tässä kohtaa. Haluaisin esittää vastakysymyksen. Meille olisi matemaatikkoina sopivampaa, tämä ehkä olisi avoimen kannalta hankalaa, mutta matemaattisista syistä olisi järkevää, että meillä olisi perusluku, joka ei olisi kokonaisluku. Me puhuimme 5,5 pohjana, koska sitten lopuksi nämä kuitenkin pyöristetään kokonaislukuun. Mutta se pystyisi, antaisi meille vapautta jos me voisimme suositella sellaista mallia, joka olisi, jossa ää, perusluku tai pohjaluku voisi olla muu kuin kokonaisluku. Mutta me olimme, tai epäilimme sitä, että olisiko tämä avoin, avoin tapa laskea tätä, mutta tästä keskusteltiin mahdollisena vaihtoehtoisena laskutapana. Kun puhutaan tästä perusluvusta tai pohjaluvusta, niin miksi emme sitten ottaneet kutosta pohjaluvuksi? Valitettavasti ää, äh, täällä on nyt tämä minun esitykseni otettu pois ää, äh, screeniltä, joten en pysty näyttämään sitä sivua, jonka valmistin. Eli kerron, mitä siinä on kaksi järjestelmää, josta me äh, kävimme pitkät keskustelut. Ne olivat niin kutsutut viisi ja siitä ylöspäin, joka oli meidän suosituksemme, ja kuusi toi, peruslukuna plus normaali, normaali pyöristäminen, eli lähempään kokonaislukun pyöristäminen. Lisäksi olimme tietoisia siitä, että kuusi on minimimäärä paikkoja per jäsenvaltio, ja meille neuvottiin, että meidän pitäisi ymmärtää, että seitsemän ei ole minimimäärä paikkoja per jäsenvaltio. Eli mitä sitten tapahtuu näiden kahden metodin taustalla? Viisi ja siitä ylöspäin on teidän edessänne tässä taulukossa 27. Se antaa kuusi jäsen, jäsentä pienimmille jäsenvaltioille, Kyprokselle, Luxemburgille ja Maltalle, ja seitsemän Virolle, joka on 24. tässä luettelossa. tällä hetkellä näillä kaikilla mailla on kuusi paikkaa, eli Viro saisi tässä yhden paikan lisään ja muut pysyisivät samana. Jos otamme kuusi plus, tämä antaa sitten lisää paikkoja, eli Maltalla olisi kuusi paikkaa, Luxemburgilla ja Kyproksella olisi seitsemän paikkaa ja Virolla olisi kahdeksan paikkaa. Ehkä tämä voitaisiin hyväksyä. Mutta katsotaan sitten pieni muunnelma tästä. Eli Maltalla olisi vain 8000 vä- äh, kansalaista lisää, eli tässä Maltalla oli, on noin 400 000 asukasta. Jos Maltalla olisi, ei ole tietysti Maltan vika, että se on pienin jäsenvaltio. Jos se saisi 8000 asukasta lisää, niin sillä se saisi yhden paikan lisää, jos otettaisiin kuusi plus järjestelmä huomioon. Eli me ehkä teimme tämän väärin ja voitte korjata meitä, mutta me ajattelimme, että te saattaisitte väittää, että tämä ei tyydytä näitä pienempiä maita. Eli siksi otimme tämän viisi pohjaluvuksi ja siitä ylöspäin. On toinen järjestelmä, joka tyydyttäisi kaikkia. Ei, mikään ei tietysti tyydytä kaikkia, senhän olemme kuulleet. Mutta kysymys on esitetty ja minulla ei tietysti ole vastausta, mutta voin kertoa jotakin. Miksi suurin jäsenvaltio saisi 96 paikkaa. Kuinka tämä voidaan perustella? Koska tällä tästä, matemaatikot eivät pidä tästä, koska kun meillä on kurvi, niin kurvin pitäisi olla, ää, kurvin pitäisi olla terävä yläpäästä, eli siinä pitäisi olla kulma. Eli siinä pitäisi olla, me pidämme linjakkaista kurveista. Eli olisimme erittäin tyytyväisiä matematiikkaan, jos voisimme ehdottaa jotakin linjakasta. Ja minä olen jo selittänyt, miksi emme pääse 6-96 ilman, että jonkun pitää luopua paikoista. Eli tämä suhteellinen edustus ei luovu, siinä ei luovuta paikoista. Eli suurimman jäsenvaltion jäsenten määrä, sitä voitaisiin nostaa ylöspäin. Nyt tällä hetkellä niin paikkoja on 96 ja niitä saisi tässä, tämän mallin mukaan 105. Eli pitää vain rakentaa uusi rakennus. Ja tietysti jos jokainen jäsenmaa sa- haluaisi saada lisää paikkoja, niin rakentakaa oikein suuri rakennus ja jokainen voi olla on- onnellinen paikallisesti. Mutta kun yksi maa saa enemmän paikkoja, niin kaikki muutkin saavat enemmän paikkoja. Nyt minä alan kuulostaa vähemmän matemaatikolta, minun pitäisi varmastikin lopettaa, mutta haluan vain muistuttaa, että väestö muuttuu koko ajan ja nämä luvut perustuvat tämänhetkiseen tilanteeseen. Ihmiset muuttavat, ihmiset lasketaan eri tavalla ja niin edelleen. Eli nämä asiat muuttuvat, joten nämä ovat hyvin alustavia lukuja. Puheenjohtaja, en ole aivan varma, että vastasinko kaikkiin kysymyksiin, mutta ihan olen iloinen, että voin yrittää, mutta olen varmasti jätin tässä nyt teidän kysymyksen huomioimatta. En haluaisi, että näin käy. Eli ehkä minun pitäisi antaa teille takaisin puheenvuoro. Kiitos. No, no, grazie, eh, professori. Kiitoksia, professori. Tämä on erittäin mielenkiintoinen keskustelu me totta kai vielä miettiä asiaa, mutta oli ilman muuta mielenkiintoista. Vielä kollega Taff, olkaa hyvä. Well, um... Kiitoksia. Ensinnäkin haluan kiittää kaikkia, jotka ovat osallistuneet tähän keskusteluun. Ja toiseksi, kun vaalitavasta ja paikkojen jaosta käynnistää keskustelun, tietää jo alun alkaen, että täydellistä järjestelmää ei ole olemassakaan. Eli järjestelmä perustuu aina kompromissiin, näin on aina ollut ja näin aina tulee olemaan. Degressiivisen suhteellisuuden periaate on nivottu sopimukseen ja Euroopan parlamentin järjestelmään, koska se on federalistinen järjestelmä, jonka tarkoituksena on suojata pienten etua suurin nähden. Saatatte olla sitä mieltä, että tämä ei ole tarpeen, mutta tämä ei ole Euroopan unionin perustajaisien kanta, eikä myöskään sopimuksen kirjoittajien tai Euroopan parlamentin kanta. Parlamentti on osallistunut Lissabonin sopimuksen tekemiseen, valmisteluun ja muuttaaksemme kantamme jostain näin perustavanlaatuisesta asiasta, meillä täytyisi kyllä olla todella hyvät syyt siihen. Kolmanneksi Rafael sanoi sen, mitä itsekin halusin sanoa, eli tämä paikkojen jako jäsenvaltiota kohti Euroopan parlamentissa on nähtävä laajemmassa yhteydessä ajatellen äh, neuvoston, neuvoston määrä enemmistö päätöstä – ja muita Lissabonin kompromissin osia. Kaikki emme tästä suinkaan pitäneet, mutta näin kuitenkin päätettiin. Ja parlamentin päätös tulee nähdä myös tässä yhteydessä. Luonnollisesti toki voitaisiin muuttaa Euroopan parlamentin kokoa. Se, että päädyttiin 751 paikkaan, mukaan, tai niin kuin sopimus toteaa 750 paikkaa plus puhemies. Tämä on päätös, joka tehtiin <laughs> OVK viimeisten 20 minuutin aikana. Olin itse paikalla ja tiedän, kuka tämän ajoi läpi ja miksi. Se oli aivan sattumanvaraista. Mitä matematiikkaa ei ole tämän 751 paikan taustalla, eikä myöskään tämän 96 kohdalla ole mitään tällaista. Tämä on poliittista historiaa, joka palaa aina Maastrichtin aikoihin saakka. Kyllä tässä todella paljon vielä on keskusteltavaa ja nyt odotamme professori Grimitin lopullista kertomusta ja haluan päättää puheenvuoroni vielä kerran kiittämällä häntä hänen tekemästään työstä paitsi Cambridgeissa myös äh, hänen vierailustaan täällä valiokunnassamme tänään iltapäivällä. Kiitos. Kiitoksia. Kolka Hefner taisi pyytää puheenvuoroa. Niin halusin vain todeta ja tähän että professori Krime täällä, että vastatteko kaikkiin kysymyksiin. Minun kysymykseni te ette vastanneet, en tiedä miksi. Haluaisin vielä kysyä tämän uudestaan, voit ehkä kirjallisesti vastata tähän. Haluaisin ottaa tämän kuulemistilaisuuden vakavasti. Kysyin teiltä, miten tämä jakoluku näyttää, jossa kuusi oli alamääränä ja kuusi ylämääränä, jotka ovat annettuja lukuja, ja sitten luoda tähän sen selkeän jaon ja myöskin kuinka pyörästyminen tapahtuu. Ja, ja sitten vastaus tähän oli se, että <laughs> pitää rakentaa isompi talo. Minusta tämä on matemaattisesti väärin. Minä haluan vastaan teille, tai puhua teille matematiikkoina. Tämä on kysymys ihan kaavasta, Miltä tämä jakaja näyttäisi sitten tässä? Ja odotan innolla sitä vastausta siihen. Professori, Prova a riproporre la domanda che io avevo fatto prima. Minä pyritän uudestaan muotoisen kysymyksen, kun minä tein aikaisemmin täällä. Tämä ei ole mitään matematiikon kysymys, tämä on ehkä vähän banaalikin kysymys. Mutta se on, kysymys on seuraavanlainen. Perusmuoksien mukaan joillakin jäsenvaltioilla pitää joka tapauksessa olla vähintään kuusi edustajaa. Vaikkakin suhteellisuusperiaatteen mukaisesti eivät koskaan pääsi tähän lukuun. Miksi mä annan kaikille valtioille, jotka ovat unionissa? Kuusi jäsentä siis suoraan alussa. Ja sitten tarjoamme sitten perinteisten suhteellisuuslukujen mukaan sitten väestöstä vielä lisäpaikkoja, paitsi ne, jotka ovat sitten sanoneet että jo maksimäärän nämä suuret. Ehkä joku kärsisi, niin kuin Saksa, mutta ehkä useampikin valtio voisi kärsiä, koska heillä on enemmän jäseniä kuin perussamuksessa on mainittu. Joten silloin, silloin vähentää näiltä näitä määrää ja antaa sitten pienille tämä ylijäänyt määrä, nämä ylimääräiset paikat. Ja ne mahtuu tässä keskipaikkeilla, joilla ei ole niin suurta asukasta, että meistä on 96 yli tai eivät käydä kuuden allekaan. Heillekin pitäisi katsoa. aivan 10 miljoonan asukkaan maa, niin heillekin pitää olla tietty määrä on no ehkä kuusi kertaa vähemmän kuin sillä maalla, joka, on 60 miljoonaa asukasta. Onko tämä kysymys määrä? Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kuten muistatte, te kysyitte toisenkin kysymyksen, jota, johon en vastannut. Eli se kuului sille, että kuinka tämä järjestelmä soveltuu suurempien jäsenvaltioiden kannalta. Hyvin helposti on vastaus. Eli jos suurempi valtio ylittää tai tulee Euroopan unioniin, niin se esimerkiksi Turkki, niin se heti poistaa tämän 96 periaatteen, koska suurin valtio ottaisi paljon paikkoja, joita toiset muut jäsenvaltiot joutuisivat antamaan tälle valtiolle. Eli minulla ei ole sitä tässä, sitä kaaviota, mutta tuloksena olisi se, että kaikilla muilla jäsenvaltioilla olisi vähemmän kuin 96 paikkaa. Eli se, että Turkin kokoinen suuri jäsenmaa tulisi Euroopan unioniin, niin se tekisi tästä kaavasta yksinkertaisemman ja järkevämmän. Herra Hefner kysyi, anteeksi jos en vastannut tähän aiemmin, yritin, mutta en tehnyt sitä nähdäkseni ikään kunnolla. Eli miksi emme vain tekisi suoraa linjaa kuudesta Vastaus on se, että se voitaisiin tehdä, sitten saataisiin aika pienempi talo, koska on vain rajoitettu määrä äh, rajoitteita maailmassa. jos tehdään tämä suora linja, niin suurin määrä jäsenvaltioita, koska suurit, suuremmat jäsenvaltiot pienentyisivät ja muut jäsenet pienentyisivät, niiden määrä pienentyisi, paikkojen määrä pienentyisi myös. Eli tämä olisi periaatteessa oikeutettua tai perusteltua, koska kun otetaan suhteellisuuden näkökulma, niin tämä saattaisi olla helpompi hyväksyä. Hyvin suuri määrä jäsenvaltioita menettäisi paikkoja ja parlamentin kokonaismäärä ei olisi enää 751, se olisi pienempi, eli tarvittaisiin pienempi rakennus. En tiedä mikä se olisi, se on helppo tietysti laskea, mutta me emme ole tehneet sitä, koska meille neuvottiin tai annettiin sellaiset ohjeet, että meidän pitäisi saada parlamentin maksimimäärä paikkoja, eli tämä oli haluttu tulos. Eli haluan toistaa, me voisimme tehdä sen, mikä haluaisin, haluatte. En pysty sitä nyt tässä laskemaan, se voidaan kyllä laskea, mutta siitä tulisi pienempi parlamentin koko ja siinä oli suuri osa jäsenvaltioita menettäisivät paikkoja. Puheenjohtaja, te kysyitte, korjatkaa nyt jos väärässä, mutta te kysyitte seuraavan kysymyksen. Haluan muotoilla sen uudelleen kuvaillen, että miten Yhdysvaltojen parlamentti, kuinka paljon siellä on jäseniä. Periaatteessa Yhdysvalloissa perustuslain mukaan on se on suhteellinen osavaltioiden määrään, mutta siinä on tiettyjä rajoitteita, eli jokaisessa osavaltiossa on minimi yksi jäsen. Ja sitten tässä on pyöristysongelma, josta on puhuttu paljon vuosien aikana. Tähän on paljon akateemisia kommentteja, mutta tässä käytetään jälleen kerran jakolukua, eli on jakoluku. Ja rajoitteet on se, että suhteellisesti tämä jakoluku, siitä toteutetaan niin, että jokainen osavaltio saa minimissään yksi jäsentä. Eli te kysyitte, että jos Euroopan parlamentissa tehtäisiin sama, mutta kaikissa jäsenvaltiot, jotka saisivat kuusi paikkaa, niin ne, ne rajoitettaisiin kuuteen paikkaan. Eli tämä on periaatteellinen tapa jakaa paikkoja, mutta se on huonompi pienimmille jäsenvaltioille, koska on tämä lasku voidaan tehdä monella tapaa. En halua itse tehdä sitä tässä julkisesti, koska se saattaa mennä väärin, mutta se on helppo laskea. Eli mikä tahansa jäsenvaltio, joka ei saisi kuutta paikkaa väestön perusteella, saisi kuusi paikkaa. Eli tämä voidaan helposti laskea ja sitten kaikki tällä luettelolla, kaikki tässä luettelossa, jotka olisi oikeutettu kuuteen paikkaan, niin saisi kuusi paikkaa. Eli pienin jäsenvaltio menettäisi esimerkiksi menettäisi paikkoja. Eli me tulkitsimme sen, että tässä ei kunnioitettaisi tätä degressiivisen suhteellisuuden periaatetta, eli siksi tätä ei otettu huomioon. Jälleen kerran, jos en vastannut jonkin kysymykseen, niin olkaa hyvä ja olkaa kärsivällisiä ja minä jäin mielellään tänne vastaamaan vielä kysymyksiä. Kiitos puheenjohtaja. Grazie, professori. Kiitoksia professori, todellakin kiitokset. Varmaan koko valiokunnan nimissä voin kiittää teitä. Yksi asia on varma, jos pit, <laughs> jos pitää, minä pitää lähettää sitten lapset opettamaan, oppimaan matematiikkaa, niin Cambridge, Cambridge varmaankin sitten. Oliko muita aiheita vielä tänään? No niin, mitäs meillä vielä olikaan? Niin, tarkistuksien jättöaika 17. maaliskuuta. Käykö se teille? Tää, aa, helmikuu, tää luki kyllä maaliskuu. 17. helmikuuta. Sitten olisi muistaa vielä, että meillä on kokouksiakin tulossa. Niin meillä on vielä. Ylimääräinen kokous 14. helmikuuta 2021, 2023, 22.30 Strasburgissa. 20 lähtien jo. Vai? Eikö se ole näin? Aha. Ah. No, mu- muuta minä sitten? Täällä oli virhe. Täällä oli virhe. <laughs> Täällä on tälläkin pieni virhe. Eli tämä ylimääräinen kokous 14. helmikuuta on 21 22.30 siis. Nimiä vähän menin sekaisin nyt näissä luvuissa äskettäin, kun minä sanon ne väärin. Sitten toinen ylimääräinen kokous, se on taas 17. helmikuuta, jälleen Strasburgissa, 10-12. Sitten meillä on vielä normaalit sääntömääräiset kokoukset 14. maaliskuuta, 15. 18.30 ja 15. maaliskuuta 19-30. saakka. Tämä oli Brysselissä sitten tämä kokous. Ja varmaankin näin olemme lukeneet jo kaikki täältä ensi viikolla. Onko tämä vielä ajankohtaista? No niin, tässä turhaan ota mitään ylimääräisiä ongelmia esille, joten päättään tähän. Kiitokset kaikille. Kokous on päättynyt. Appunto, quindi